Pan poseł Tarabella mówi, że powinniśmy zaczynać. No niin, eiköhän meidän pitäisi aloittaa kokouksemme, niin täällä huudellaan, eli niinpä teemmekin. Ja herra Tarapella ansaitsette kahvin tästä huomautuksesta. Hyvät kollegat, me toimitamme äänestykset Eilen minä pyysin, että toivotatte mukaan myös äänestyskorttinne. Ensimmäinen äänestys liittyy kasvintuhojen vastaisiin suojatoimenpiteisiin. luonnoksen hyväksyminen toiseen käsittelyyn. Muistuttaisin vielä, että 29. syyskuuta me käsittelimmekin tätä kokouksessamme suositusluonnoksen hyväksymisen myötä me saamme uuden asetuksen kasvin tuhoja varten. Tästä tekstistä on neuvoston kanssa keskusteltu ja neuvoteltu. Näin tämä voidaan parlamentin seuraavassa täysistunnossa hyväksyä, eli toisessa käsittelyssä. No niin, pitämättä puhetta voimme toimittaa äänestyksen. Nimeen äänestyksenä ja äänestyksenä. Olkaapa hyvä äänestys alkaa. Ja äänestys on käynnissä. Jos kaikki ovat jo asettaneet korttinsa laitteisiin, Voimme päättää äänestyksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi investoinnit työllisyyteen ja kasvuun. Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi. Tässä Lausunnon valmistelijana on Rouva Dantsila. Te tiedätte, että tämä on valiokuntaloitteinen mietintö. Regivaliokunta on vastuuvaliokunta aiheessa. Rova Dantsila ilmeisesti sanoo tästä vielä jotain lausunnon luonnoksesta ja tarkistuksistakin. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia varjovalmistelijoita ja kaikkia kollegoita, jotka ovat tarkistuksia tehneet. Kiitos myös sihteeristölle, jotka ovat auttaneet tämän laatimista. Eri rahastojen pitäisi varmasti olla kaikkein tärkein rahoituslähde, jotta voidaan maaseutualueilla saada investointeja. Kiitos vielä tosiaan kollegoille, jotka ovat olleet mukana laatimassa tätä lausuntoa. Kiitoksia kovasti. Me varmasti onnittelemme vielä tässä myöhemmin ja nyt sitten suoraan äänestykseen. Yksi puolesta kättä nostamalla puolesta vastaan hylätty. Kompromissi F. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Kiitos ja äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. Kompromissi A. Äänestys alkaa. Kompromissi A ja äänestys on käynnissä ja päättyy. Kompromissi on hyväksytty. Seuraavaksi 13 ja 14. Kosevska ja Kusmiulta puolesta. Kiitos, hyväksytty. Kompromissi 9 Puolet, äänet, ää, koneäänestyksen äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. Yhdeksän puolesta, tarkistus yhdeksän puolesta vasta, hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan hylätty. 15 puolesta hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan hylätty. 20 puolesta hyväksytty. 21 puolesta hyväksytty. 22 puolesta hyväksytty. 23 puolesta hyväksytty. Äänestys alkaa kompromissi Bstä. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan hylätty. 37 puolesta vastaan hylätty. 38 puolesta hyväksytty. 39 puolesta vastaan hylätty. neljäkymmentä kaksi puolesta ensin 40 kuitenkin, koska se ei raukea. 40 puolesta hyväksytty, 42 puolesta vastaan. Me tarkistamme koneäänestyksen. 42. Äänestys on. Äänestys on au, käynnissä. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. 41. Puolesta hyväksytty. Kompromissi C, äänestys alkaa. Haluatteko tarkistuttaa 41? Hyvä, 41 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Żartuję. E, proszę Państwa, kompromis C. Otwiera... Kompromissi C. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan. Hylätty. 45 puolesta vastaan. Tarkistamme Numero 45 äänestys alkaa. Ja päät, on käynnissä äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. 57 puolesta hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Tarkistamme koneäänestyksen. on 58 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 59. Kto jest za? 59 puolesta hyväksytty 60 puolesta, hyväksytty 61 puolesta vastaan, hylätty 63 puolesta, hyväksytty 60 Next, 65. Okei. Głosujemy poprawkę 30. Ja nyt äänestämme tarkistuksesta 64 puolesta vastaan hylätty. 65 puolesta hyväksytty. Kuusikymmentä 6 ja syrjään toistaiseksi, 67 puolesta vastaan hylätty. Kuusikymmentäkahdeksan. Kuusikymmentäkahdeksan puolesta vastaan hylätty. Seitsemänkymmentä puolesta hyväksytty 71 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistamme koneäänestyksenä. Herra Des sanoi, että kyllä, eli jos kansanpuolue äänesti kyllä, niin sitten se on se tulos, jonka minä sanoin. Äänestys on käynnissä ja päättyy. Hyväksytty. Kiitos. 72 puolesta hyväksytty. 73 puolesta vastaan hylätty. 74 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi E. Äänestys alkaa. ja päättyy. hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 88 puolesta vastaan. Me tarkistamme koneäänestyksenä numeron 88. Herra De Castro ei nostanut kättään ylös. Äänestys alkaa 88 tarkistuksesta. 88. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 92 puolesta. Hyväksytty. 93 puolesta. Hyväksytty. 90 17 101 kanssa puolesta vastaan hylätty. Now, okay. 98. 98 puolesta vastaan hylätty. 90. Tai haluatte tarkistuttaa? No, mainiota. Herra Anjun puol- pyynnöstä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ylätty. 99 puolesta vastaan ylätty Tarkistus 100 puolesta vastaan ylätty Kompromissi G. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Ja sitten seuraavaksi tarkistus 24 puolesta vastaan hylätty. 112 puolesta vastaan hylätty. 109 puolesta hyväksytty. 110 puolesta vastaan hyväksytty. 111 puolesta hyväksytty. Seuraavaksi loppuäänestys lausuntoluonnoksesta tarkistuksineen. Äänestys alkaa siis koko tekstistä. Otwieram głosowanie. Dziękuję. Zamykam. Kiitos äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt voimme onnitella meidän valmistelijaamme Rova Danchilaa. Onnittelut. Haluatteko ehkä vielä sanoa jotain? Olkaa hyvä. Doar să le mulțumesc tuturor colegilor pentru votul acordat și încă o dată pentru aportul lor. Mulțumesc, domnule președinte. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, haluaisin kiittää puheenjohtajaa. Kiitos. Kiitos. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalle. kuten tiedätte, kohta 13, jonka nyt alun perin piti tulla käsittelyyn. Hevoseläimiin liittyen on siirretty myöhäisempään ajankohtaan ja menemme kohtaan 13a me kuulemme komission edustajaa Sant pääosastolta aiheena hormonaaliset haitta-aineet. Erityisen mielenkiintoinen ja tärkeäkin aihe. Se on herättänyt paljon mielenkiintoa ihmisten mielissä. Siksi tällaisen pyynnön esitimmekin komissiolle jotta se voisi antaa meille vielä enemmän tietoa tästä aiheesta. Tämä kiinnostaa myös ympäristövaliokuntaa aiheena, kuten tiedätte. Mutta on se tärkeää meillekin. Tässä on suora yhteys olemassa kansanterveyteen. Annakin puheenvuoron tässä komission edustajalle. Ai niin, sanot, sanot että komissio on vielä tullut paikalle kuulemaan. Varmasti kuvittelivat, että äänestyksiin menisi enemmän aikaa. Ehkä voimme mennä sitten afrikkalaisen sikaruttoon suoraan. Siinäpä myös tärkeä aihe. DG Sante puhuu tästäkin, onkohan tämä edustaja paikalla, jonka pitäisi puhua afrikkalaisesta sikarutosta. No. Ei hänkään. Eli sitten hyväksymme suosituksia koordinaattoreilta. Kaikki nämä tiedot on toimitettu sähköpostitse, toki myös paperiversiona. Ilmeisesti ei ole huomautettavaa, eli näin ollen on hyväksytty. Näin ollen voimme käynnistää keskustelun näistä aiheista, joita piti ottaa esille komission edustajan. Tai sitten keskeytämme 10 minuutin ajaksi kahvikupposen ajaksi ja sitten sen jälkeen jatkamme. E, e, Jos ei ole mitään muitakaan ehdotuksia, niin olen nyt pahoillani. Ilmeisesti tämä on vähän minunkin vikani, koska äänestys meni liian nopeasti. Herra Tarabella aina osaa yllättää minut. Kun, kun, niin olin sanomassa, että herra Tarabella aina yllättää minut. Kiitoksia kovasti. Minä pidän tämän aina mielessä, vaikka en olisi enää jäsenkin. Aina minä muistan teidät ainakin. Eli me keskeytämme kymmenisen minuutin ajaksi, koska komission edustaja ei ole paikalla. Se on kyllä ihan minun vikaani. Tuo, miten äänestykset liian nopeasti? Siinä DG Santo Amoja. Ei tämä ole DG Santen vika, vaan ihan minun. Kymmenen minuutin tauko.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

Hyvät kollegat, me jatkamme kokousta. Toisin sanoen olemme kohdassa, joka käsittelee hormonaalisia haitta-aineita. Meillä on DG Santen johtaja paikalla. Pitemmittä puhetta annamme hänelle puheenvuoron. Näin hän voi kertoa meille enemmän tästä ongelmasta, joka meitäkin kiinnostaa erityisen paljon. Olkaapa hyvä. Rouva johtaja, teillä on puheenvuoro. Yeah, good morning everybody and uh, thank you very much. Hyvää huomenta. Kiitos kun kutsuitte tähän erittäin tärkeään keskusteluun koskien hormonaalisia haitta-aineita. Te olette varmasti tietoisia siitä, että komissio piti kirjalupauksestaan esittää tieteellisiä kriteereitä hormonaalisiin haitta-aineihin liittyen. Tämä liittyy kahteen lainsäädäntöön. Ensinnäkin liittyen kasvinsuojeluaineisiin ja sitten toiset liittyvät biosidivalmisteisiin. 15.6. komissio hyväksyi tiedonannon liittyen hormonaalisiin haitta-aineisiin. Siihen tehtiin vaikutusten arviointi ja komissio myös tuki kahta säädöstä, jossa oli kriteereitä, joiden pohjalta määritellään hormonaalisia haitta-aineita. Eli yksi delegoitu säädös liittyen biosidivalmisteasetukseen ja sitten komission asetus liittyen kasvinsuojeluaineasetukseen. Sitä käsitellään niin kuin menettelyn alaisesti. Koko tämä paketti julkaistiin komission verkkosivuilla. Tätä kautta pyrittiin saamaan aikaiseksi läpinäkyvyyttä ja tätä kautta sitten koko paketti löytyi yhdestä paikasta. Mitä kriteereihin tulee, niin ne ovat samoja kasvinsuojeluaineiden suojeluaineiden ja biosidivalmisteiden kohdalla koska komissio on sitä mieltä, kun pyritään suojelemaan ihmisten, ihmisen ja ympäristön terveyttä, niin tässä ei pitäisi olla mitään eroa, puhummeko kasvinsuojeluaineista vai biosidivalmisteista. Eli me yritämme tässä suojella ihmisen terveyttä ja ympäristöä. Molemmissa lainsäädännöissä tämä on siis säilytetty. miten, miten nämä tietäiset kriteerit ovat rakentuneet. Ensinnäkin ne rakentuvat kolmelle elementille. Ne pohjataan BHO-määritelmään, mitä hormonaalisiin haitta-aineisiin tulee. Ja nämä Eli kun altistutaan hormonaalisille haitta-aineille, niin me voimme selittää yhteyden tässä. Ja nämä ovat selkeästi määritettyjä elementtejä, jotka siis pohjautuvat who määritelmään. Ja näissä kriteereissä otetaan esille myös periaatteet, joita tulisi seurata, kun määritellään vaarat. Eli kaikki tieteelliset tiedot tulisi ottaa huomioon liittyen äh, in vitro-tiedot ja eläintiin liittyvät tiedot. Ja oletetaan, että nämä ovat äh, tärkeästi myös ihmisten kohdalla, ellei toisin äh, todisteta. julkistamisen jälkeen asiasta keskusteltiin ja on syytöksiä, että kriteereissä on ainoastaan tiedostettuja vaikutuksia ja tässä ei varovaisuusperiaatetta olisi otettu huomioon. Mutta kun otetaan nämä kriteerit huomioon, niin tämä kritiikki ei ole perusteltua. Ja komissio ehdottaa, että yhtä kohtaa muutetaan kasvinsuojeluaineasetuksessa, koska tässä pitäisi ottaa tämän hetken tieteelliset tiedot huomioon. Tämä liittyy mandaattiin, joka on myönnetty saman asetuksen puitteissa ja tässä viitataan poikkeuksiin, jotka ovat tämän lainsäädännön puitteissa. Ja tämä liittyy siihen, kun joku aine on määritelty hormonaaliseksi haitta-aineeksi. Eli me ehdotamme seuraavaa muutosta. Eli tässä lisätään sana riski, negligible risk exposure. Tämä sana risk ei aikaisemmin ole ollut mukana. Eli kun tässä pohditaan riskejä, niin tässä pystytään paremmin ottamaan huomioon tämän hetken tieteelliset todisteet ja tätä kautta toimeenpano voidaan harmonisoida molemmissa lainsäädännöissä. Koska tämä konsepti, joka on otettu käyttöön kasvilonsuojeluaine, niin sen kohdalla, niin tämä on olemassa jo biosidivalmiste lainsäädännössä. Eli tässä yhdistetään sitten myös nämä kaksi lainsäädäntöä. Mitä biosidivalmisten lainsäädäntöön tulee, niin alkuperäiset puitteet ovat tuoremmat kuin kasvinsuojeluaine lainsäädännön kohdalla. Ja tässä heijastellaan myös tiedon kehitystä. Kaiken kaikkiaan komissio on sitä mieltä, että e, kriteerit ovat tieteellisempiä kuin mitä tällä hetkellä. Meillä on väliaikaisia kriteereitä, mitä hormonaalisiin haitta-aineisiin tulee. Ja vaikutusarvioinnin kautta ennen kaikkea näytettiin, että väliaikaiset kriteerit antavat tällaisia vääriä ähm, positiivisia merkkejä ja tätä kautta ei välttämättä sitten aina ähm, löydetä tätä hormonaalisia haitta-aineita. Eli siis nämä väliaikaiset kriteerit eivät toimi ja komission ehdotus ainakin tieteellisestä näkökulmasta on sellainen, jonka avulla pystytään näitä aineita paremmin identifioimaan hormonaalisiksi haitta aineeksi. Mitä väliaikaisiin kriteereihin tulee, se oli osa vaikutusten arviointia ja julkista konsultaatiota, niin ähm, kukaan ei niitä tuo, ei kukaan jäsenvaltio, esimerkiksi mikään jäsenvaltio. Eli ei ole tässä suhteessa äh, perusteita sille, että säilytettäisiin nämä väliaikaiset kriteerit. Eli komissio on sitä mieltä, että kriteereitä tulisi muuttaa ja nämä uudet kriteerit tulisi ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön. Ja tämä on yksi syy sille, miksi me emme ehdy, ehdota kautta. No ehkä vielä vähän eksplisiittisemmin liittyen niihin vaihtoehtoihin, joita tutkimme vaikutusten arvioinnissa. Komissio ei ole ehdottanut mitään konseptia, johon kuuluu kategorioita, jotka ovat mahdollisesti hormonaalisia haitta-aineita. Lainsäädäntöpuitteissa, jossa me nyt toimimme, niin ei olisi mitään sääntelyseurauksia tällaisille hormonaalisten haitta-aineiden kategorioille, ja tätä kautta ei saataisi lisäarvoa, kun määritellään, mikä mahdollisesti on hormonallinen haitta-aine. On tärkeää, että me määrittelemme selkeästi, mitä hormonaaliset haitta-aineet ovat. Ja sitten nämä seuraukset sitten ovat sen mukaisia. Vaihtoehdoissa tai tieteellisissä kriteereissä komissio ei myös ottanut esille pitoisuuskysymystä. Pitoisuus ei tieteellisesti katsottuna ole tällainen elementti, identifiointielementti. Ja huhtikuussa 2016 muun muassa tämä asia nostettiin esille. Eli tämä oli yksi vaihtoehto, jota tieteellisistä syistä emme tutkineet. Nämä kaksi säädöstä hyväksytään menettelyn mukaisesti. Kuten sanoin, yksi on delegoitu säädös ja yksi on komission asetus, mitä tähän delegoituun säädökseen tulee, niin me keskustelemme jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa ja sitten komissio tulee hyväksymään sen ja sitten parlamentti ja neuvosto tulevat sitä tarkastelemaan, mitä sitten kasvinsuojeluaineeseen tulee. Siitä keskustellaan ja äänestetään pysyvässä komiteassa ja sitten äänestyksen jälkeen parlamentti ja neuvosto sitten tarkastella tätä kysymystä. VTOlle on informoitu näistä kysymyksistä ja ne on otettu tällaisen feedback-palautemekanismin puitteisiin komissiossa. Kun näistä säädöksistä on siis keskusteltu kesäkuussa ja viimeisen kerran 21. päivä syyskuuta. Me olen pyytänyt lähettäneet valtuuskuntien lähettämään kirjallisia kommentteja. Näitä kommentteja me analysoimme tällä hetkellä. Ja seuraava kokous jäsenvaltion valtuuskuntien kanssa on ennen vuoden vaihdetta. Eli tämä on sitten uusi tekstiin pohjautuen. Tässä otetaan siis kommentit huomioon, joita on jätetty. Kuten minä sanoin aikaisemmin, niin me todellakin painotan näitä uusia tieteellisiä kriteereitä, koska väliaikaiset kriteerit eh, eivät ole soveliaita, jos näin voi sanoa. Eli me yritämme edistää näitä kriteereitä mahdollisimman nopeasti ja olemme ottaneet ensimmäiset askeleet, kun me teemme tieteellistä suuntaan antavaa asiakirjaa yhteensä Euroopan kemikaaliviraston kanssa ja elintarviketurvallisuusviraston kanssa, koska nämä ovat ne kaksi viranomaistahoa, joiden täytyy sitten tieteellisesti käyttää näitä kriteerejä, kun ne arvioivat kasvinsuojeluaineita ja biosidivalmisteita. Lopuksi me odotamme parlamentilta tukea jotta uudet kriteerit astuisivat voimaan ilman viivästystä. Voidaan tehdä päätöksiä parhaiden mahdollisten kriteereiden mukaan, kun puhutaan kasvinsuojeluaineista. Eli tässä yritetään suojella ihmisen terveyttä ja myös ympäristöä. Me olemme vakuuttuneita siitä, että kriteerit, joita on ehdotettu, pohjautuvat parhaaseen tieteelliseen mm, tietoon. Niin ensimmäisen kerran nämä ovat maailmanlaajuisia kriteerejä hormonaalisten haitta-aineiden määrittämiseksi sääntelypuitteissa, joten tässä ikään kuin Eurooppa on edeltäkävijä ja olisi todellakin harmi, jos tämä viivästyisi. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Bardzo dziękuję. Kiitoksia kovasti. Häyttämä ensimmäisenä. Uh, commission. Äh, paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia komissiolle. Täällä Euroopan parlamentissa äh, olen kuunnellut keskustelua, kuten muuallakin, ja vaikuttaa, että tämä ei ole niinkään sisältöjen kriteereihin itsensä liittyen liittyvää keskustelua, vaikka tämä on hiukan epäselvää. Tämä vaikuttaa enemmänkin oikeudelliselta taistelulta Euroopan komission ja parlamentin välillä. parlamentti on saanut oikeudellista neuvoa ja vaikuttaisi siis siltä, että komissio olisi ylittämässä valtuutensa. On nyt harmi, jos tähän tämä keskustelu kilpistyy. Ja haluaisin myöskin tietää, mitä neuvosto on täällä tekemässä. Onko heilläkin oikeudellista tietoa tässä asiassa? Onko heillä samantyyppinen kanta kuin Euroopan parlamentin oikeudellisella yksiköllä mandaatin ylittämisen suhteen? Ja oletteko te antamassa virallista ilmoitusta siitä, miksi tämä mandaatti nyt ei olisi ylittynyt. Toiseksi sen tiedän, että molemmat osapuolet sekä teollisuus että kansalaisjärjestöt vahvasti epäilivät lievästi sanottuna tätä ehdotusta, mutta jos teidän ehdotuksenne hylätään, mikä on tapa päästä eteenpäin? Mehän jäisimme väliaikaisten kriteerien tasolle. Kuinka tämä vaikuttaisi Olisiko tämä vielä huonompi tilanne kuin se, että meillä olisi teidän kriteerinne käytössä? Ja olisiko tärkeää nyt selventää paremmin, mistä tässä ehdotuksessa on kyse? Kiitoksia. Pani, pani Posel Miller. Rova Müller. Hier gleich weitermachen. Jatkakin tästä heti. Lyhyitä huomioita vain. Me tiedämme, miten vaikea on saada aikaiseksi määritellään, mitä hormonaaliseen haitta-aineeseen tulee. Meillä on tässä kaksi säädöstä, jotka koskevat myös maanviljelyä, ja minun täytyy siitä näkökulmasta sanoa, että tässä täytyy tietysti tulevaisuudessakin käyttää tällaisia tuotteita ja haluaisin näitä poikkeussääntöjä mukaan, mutta minä olen hieman skeptinen, jos me teemme riskianalyysin ja sitten tämä otetaan mukaan määritelmään. Mielestäni se ei sinne kuulu. Ja sitten on myös tärkeää, että emme tarkastele ainoastaan näitä kahta säädöstä, vaan myös muita säädöksiä, jotka koskevat. Tässä on kysymys lelujen turvallisuudesta, kosmetiikasta, eh, direktiivistä. Tässä on kysymys erilaisista säädöksistä ja tämähän täytyy koskea sitten kaikkia. Eli miten me käsittelemme tätä riskiarviointia ja missä kohdin se on ja sitten nämä määritelmiin tulee, niin me tulemme nyt menettämään maanviljelyssä paljon kasvinsuojeluaineita. Ja tämähän on tietysti myös sitten maanviljelylle erittäin tärkeä kysymys jotta voidaan sitä kestävällä tavalla harjoittaa maanviljelyä ja käyttää kasvinsuojeluaineita, jos se on tarpeellista. Ja tietysti tässä on kysymys aina siinä, mikä sekoitussuhde on. Eli monet kysymykset ovat vielä auki. Me edistymme kyllä hyvin. Ja mm, toki WHOn kriteerit ovat tässä myös mukana pohjana. Kiitos. Kiitos, herra Anjou. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. No niin, tässä EU pyrkii poistamaan tärkeän kasvinsuojeluaineen ilman kunnon näyttöä. Mikä on hormonainen haitta-aihe? No mikä tahansa muuttaa ihmisen hormonijärjestelmää. Eli soijaperusteinen elintarvike on haittaava. Ja soija, kun ajatellaan, että siitä tehdään paljon, sitä on joka puolella jos mennään estrogeeneihinkin, sitä on vaatteissa, Brysselin kaalissa, viinissä, kahvissa ja vaikka mitkä luettelo näitäkin on. Ja vaikea sanoa, mikä hormonan haittaihin on ongelman, niin jos mikään. Totta kai sitten tässä on muitakin ongelmia. Hormonalliset haitta eivät aiheuta rintasyöpää tai hedelmättömyyttä, mutta moni pitää tästä kiinni kynsin hampain ikään kuin se olisi ainoa totuus tässä. Onko EU syyllistynyt siihen, että tässä liikaa säädellä jopa myös maa, anteeksi tulkit, jos tällaisia termejä käytän, ei ole mitään oireitakaan osoitettu olevan, että siihen pitäisi puuttua. Eli mitä me oikeastaan tiedämme? Tiedämme, että Bensoparaven niminen säilytyaine on hormonan haitta-aine, joka on yhtä voimakas kuin lapsen pyörä. Mutta ehkäisypillerilläkin on supertankkerin voimakkuus ja 5 prosenttia naisista, jotka ottaa näitä pillereitä, tulevat raskaiksi. Ja sitten kun lapsia syntyy näille äideille, ei heillä ole minkäänlaisia oireita olemassa niin, että olisivat altistuneet näille hormonaalisille haitta-aineille johtuen siitä, että sikiössä kohdussa oli pilleri. Totta kai lääkkeissä ja luomuviljelyssäkin mahdollisesti voi olla jotain ongelmia hormonaalisen haitta-aineiden vuoksi, mutta ne ovat luonnostaan siellä, mutta erona on vain, että ne tehdään synteettisesti ja todellakin tarvitsemme niitä kipeästi. Eli varovaisuusperiaate on katoamassa, sitä voidaan kyllä käyttää mitä tahansa toimintaa vastaan – innovaatiota vastaan ja kaikki suljetaan. Me tarvitsemme näitä tuotteita, meidän täytyy tuottaa elintarvikkeita, joita voimme syödä. Me voi, anteeksi nyt vain Martin, luomuun turvautua maailman ruokkimiseksi. Kiitoksia. Sitten Rova Haselkamp. Kiitos puheenjohtaja olen nyt hieman sekaisin, koska kesäkuussa kritisoitiin komission ehdotusta, kun säädellään hormonaalisia haitta-aineista, eli siinä oli todellakin puutteita. Ja kemian teollisuus oli tyytyväinen, mutta ympäristölle se oli musta päivä. Komissio on kolme vuotta myöhässä ja tässä tuomioistuintakin tarvittiin ennen kuin ylipäätänsä nyt saatiin mitään kriteereitä aikaiseksi. No, en ole tässä nyt kuullut kaikkia kritiikkikohtia. Toivottavasti ne ovat siellä kuitenkin mukana. Jos nyt on niin, että nämä eivät en ole riskipohjaisia, niin toki tämä on sitten suuri askel eteenpäin. Ja WHOn määritelmä toki on sellainen, jos pitätte kiinni eikä sitä tulle muuttaa. Ja koska todellakin on todistetusti kielteisiä vaikutuksia, mitä ihmisiin ja myös eläimiin tulee. Se on todistettu. Mutta tämä on siis kuitenkin suuri askel eteenpäin. Komissio tässä nyt on kuitenkin heikentänyt tätä pohjalla olevaa lainsäädäntöä. No, en nyt oikein pystynyt seuraamaan tätä, koska tästä ei vielä ole tekstiä koskahan parlamentti nyt sitten tulee saamaan tämän komission ehdotuksen lopullisen tekstin, koska tämän käsittelemä olisi sitten hieman helpompaa. Edustaja Des. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös näistä tiedoista. Jos on itse sairastanut syövän, niin tämä koskettaa aika lailla, mutta kuitenkin olen varovainen, mitä tilastuihin tulee ja tieteellisiin kantoihin, jotka ovat usein yksipuolisia. Japanissa ja Sveitsissä ovat suurin eliniän odotus, mutta siellä on myös eniten syöpää. Syöpä liittyy ikään. Minulla on tilastovuodelta 2012 saksalaiset naiset, kun otetaan 7000 naista, niin siellä oli 400 syöpätapausta. Siis tietysti kun elinikä nousee, niin toki myös sitten syöpien osuus nousee. Ja tässä kun puhutaan kasvinsuojeluaineita, niin ei ole oikeastaan yhtäkään sellaista ammattiryhmää, joka altistuisi enemmän kasvinsuojeluaineille kuin maanviljelijät. Mutta kuitenkin maanviljelijöillä Saksassa on vähemmän syöpää kuin keskimäärin. Kun aikoinaan toimin maanviljelyssä, niin kyllä minä olen altistunut hyvin paljon kasvinsuojeluaineille, niin kuin muutkin maanviljelijät. Kuitenkin syöpää on vähemmän maanviljelijöiden keskuudessa kuin muiden ammattien keskuudessa. Tietysti paljon voidaan kieltää. Ehkä kaikki nämä muovipullotkin pitäisi kieltää. Varmaan siinäkin piilee jokin vaara. Mutta mielestäni on kiinni kysymys siitä, että täytyy toimia vastuullisesti. Me emme nyt voi yhtäkkiä vain kiertää kaik- kieltää kaikkia kasvinsuojeluaineita. Niin tässä nyt sitten vain nälkä maailmassa kasvaa, jos näin tehdään. Ja meidän täytyy tarkkaan katsoa, mitkä aineet pitää kieltää ja mitä aineita vielä tarvitaan. Ei tällainen avohakkuu nyt oikein toimi tässä yhteydessä. Sanara. Bueno, pues a mí este... Niin, minusta tämä keskustelu on tosi tärkeä. Minä olen itse maanviljelijä, olen sitä mieltä, että terveystulkoon ensimmäiseksi. Siksi minä uskon, että kaikkein tärkeintä maanviljelijän kohdalla on, että elintarvikkeemme, joita toimitetaan ihmisten pöydille, kun niitä ostetaan, ovat turvallisia ja terveellisiä. Siksi minusta vaikuttaa siltä, että ennalta varautumisen periaatteen pitäisi olla kaiken yläpuolella. Ja aina on hyvä, että pyrkii luomaan ei saa tietenkin yrityksillä aiheuttaa ongelmia. Totta kai tässäkin täytyy toimia vakavamielisesti ja menetytään sitä epävarmuudesta eroon, turvattomuudesta, jota nämä tuotteet aiheuttavat. Ja tässä on paljon muitakin, joita voitaisiin kieltää. Meidän pitää käydä laaja keskustelu ja osoittaa, mikä paikka kemianteollisuudella on, että ennaltavaroitun periaatetta noudatettaisiin, ettei markkinoille tule haitallisia tuotteita. Usein sitä paitsi se tehdään ilman ja Riskin arviointi monesti on vilpillistä ja väärennettyä. Kiitos. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole parlamentin jäseniltä ilmeisesti. En näe kenenkään pyytävän puheenvuoroa, eli nyt annamme puheenvuoron uudelleen komission edustajalle. Hän voi näin vastata kaikkeen esille tulleeseen. Thank you very much, Mr. Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia huomioista ja kommenteista. Kysymyksien, joka esitettiin ensimmäisenä liittyen tämän aloitteen oikeudelliseen perustaan, jos niin voin sanoa tässä yhteydessä haluan selvästi tuoda esiin, että että Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö keskittyi tämän derogaation oikeudellisuuteen, derogaation luonteen oikeudellisuuteen, siihen muuttuuko, perustuuko tämä ähm, riskiin. Joten tämän koko aloitteen oikeudellista perustaa ei ole kyseenalaistettu. Luonnollisesti komissiolla on myöskin oma kantansa tähän asiaan liittyen ja voitte kyllä rauhoittua ja uskoa, että komissio on hyvin tarkasti pohtinut näitä seikkoja ennen kuin se on edennyt työssään. Te kysytte, mitä neuvosto tekee. Me emme itse asiassa vielä tiedä tätä. Emme ole vielä aloittaneet virallista neuvoston kanssa käytävää vaihetta. Me olemme keskustelleet pysyvissä komiteoissa jäsenmaiden edustajien kanssa. Ja siellä tämä oikeudellisuuskommentti tai kysymys tuli käsittelyyn. Kuitenkin monista syistä komissio on sitä mieltä, että myöskin tämän liitteen tarkistus on luonteeltaan täysin oikea myöskin tämä keskustelu, keskustelemmeko me tässä nyt kaikkein tärkeimmistä sisältöseikoista. En ole itse juristi, mutta me puhumme nyt jostakin, mistä on säädetty liitteessä ilman, että tätä oltaisiin johdantousan kappaleessa tai artiklassa vahvistaa. Ja oikeudellisesti tämä tarkoittaa, että kyseessä ei ole mikään äm, peruselementti, johon komissio nyt puuttuu. Toisekseen komissiolla on valta muokata nimenomaan juuri tätä liitettä, jossa käsitellään tai siis muuttaa tätä liitettä, jossa puhutaan tieteellisestä edistyksestä ja asiaa voidaan tarkastella vain tästä näkökulmasta, sillä kyseessä on ainut liite, jota voidaan tieteellisistä syistä muuttaa. Lyhyesti sanottuna komissio on hyvin tarkkaan harkinnut tämän eh, aloitteen oikeudellista perustaa, erityisesti mitä tulee derogaatioon. Ja komissio tulee pohtimaan parasta tapaa myöskin tuoda tämä kantansa ymmärrettävämmin esiin. Kuulin kommentteja siitä, ettei kukaan olisi tyytyväinen tähän ehdotukseen ja että ehdotus olisi saanut hyvin paljon kritiikkiä osakseen. Jälleen kerran meidän pitäisi mielestäni olla hyvin varovaisia, kun vedämme tämän kaltaisia johtopäätöksiä. Me emme ole kuulleet paljonkaan sisällöllistä kritiikkiä aloitteeseen liittyen mm, WHOn määritelmän pohjalta. En nyt sano, että tämä olisi sataprosenttinen yksimielisyys, mutta meillä on hyvin laaja tuki. Missä tämä hyvin laaja yksimielisyys, joka tulee kansalaisjärjestöiltä ja ähm, osittain myöskin maanviljelyssektorilta kumpuaa? ja olisiko meidän näitä alakategorioita pitänyt esittää tai äh, vaikuttavuutta. Tämä kritiikki kohtaan ei näiden kriteerien valintaa vielä aseta kyseenalaiseksi, eikä meidän tapaamme toimia. Ne huolet, että tämänkaltaiset kriteerit johtaisivat merkittäviin ähm, tuotemenetyksiin. Luonnollisesti tässä yhteydessä me olemme hyvin tarkkaan tarkastelleet vaikutusten arviointimme tuloksia ja meillä on ollut katsaus, jotta olisimme voineet arvioida sen, kuinka monia vaikuttavia aineita ja kuinka monia tuotteita tällaiset uudet kriteerit, jotka perustuvat WHO-määritelmään, ähm, vaikuttaisivat. Tässä yhteydessä minun täytyy ähm, tehdä sellainen varoitus, että tällainen katsaus ei ole äh, varsinainen vaikutusten arviointi tieteellinen sellainen. Meillä ei ollut kylliksi aikaa eikä mahdollisuuksia tehdä varsinaista arviointia, mutta ulkopuolinen toimija teki katsauksen ja noin 600 vaikuttavaa ainetta tarkastettiin ja 26 näistä oli sellaisia, että ne mahdollisesti äh, vaikuttavan aineen uuden määritelmän täyttäisivät. Tämä on arvio, joka on täysin avoimesti nähtävillä meidän verkkosivuillamme. Ja omassa vaikutusten arvioinnissamme me myös tarkistelimme sitä, mitä tämä mahdollisesti voisi merkitä maanviljelyksen kannalta. Ja tulimme sellaiseen tulokseen, että vaikutus on olemassa luonnollisesti, mutta me keskustelemme sellaista hormonaalista haitta-aineista, jotka voitaisiin hormonaliseksi haitta-aineeksi määritellä ja luonnollisesti niiden terveysvaikutuksia pitää siksi pohtia tiettyjen prioriteettien valossa. Eräs puhuja viittasi tässä myöskin luonnossa esiintyviin hormonaalisiin haitta-aineisiin. On totta, että näitäkin esiintyy. Me olemme vaikutusten arvioinnissa ottaneet huomioon sen, että kasveissa ja muualla on luonnollisesti esiintyviä hormonaalisia haitta-aineita tai aineita, joilla on sellaisia ominaisuuksia. Luonnollisesti nämä tieteelliset kriteerit eivät tähtää lainkaan näihin aineisiin puuttumiseen. Mutta tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa teitä siitä, mikä on määritelmän ydin. Ensimmäinen elementti on se, että aineilla pitää olla haitallinen vaikutus. Me emme halua valikoida sellaisia aineita, joilla ei ole osoitettu olevan haitallista vaikutusta. Monet olette tämän havainneet menneisyydessäkin. Meillä on ollut sellaisia aineita, joilla on ollut hyvin vahvoja Ähm, hormonaalisia haitta-ainevaikutuksia. DDT on niistä hyvin tunnettu. Ja luonnollisesti äm, merilintujen äm, munien kuorista olemme nähneet hyvin selviä äm, merkkejä siitä, että tämän kaltaiset haitta-aineet ovat niihin vaikuttaneet. Mutta kuitenkin tämän ydinmääritelmän ulkopuolella aineen haitallinen vaikutus, todistettu sellainen, on tärkeä. Sitä ei valikoida listalle, ellei tällaista vaikutusta ole. Kuitenkin on hyvin tärkeää ottaa huomioon se, että jos tämänkaltaisia aineita esiintyy, meidän pitää toimia, jos haitallinen vaikutus siis on todistettu. Sitten toinen osio liittyy tähän derogaation toimeenpanoon. Tässä yhteydessä me pohdimme, onko mahdollisia tilanteita, jossa altistuminen aiheuttaisi riskin. Ja ellei tällaista tilannetta voida todistaa koituvan, ja jos komissio on samaa mieltä, kyseessä olevat aineet jos näin on, kyseessä olevat aineet poistettaisiin markkinoilta. Me olemme arvioineet, että tämän kaltaisia tuotteita on ja on todellakin totta, että mm, varovaisuusperiaate ohjaa meidän lainsäädäntöämme ja myöskin peruslainsäädäntöä, jonka puisteissa me toimimme. Ja me täysin aiomme tämän saman periaatteen linjoilla jatkaa. Mitä sitten tulee muodollisempaan kysymykseen siitä, miksi on käytetty nyt delegoitua säädöstä, tämä on asia, josta sovittiin, jos niin voi sanoa, sovittiin jo, kun ähm, perusasetuksissa määriteltiin se, minkä kaltaisia välineitä käytetään että voidaan käyttää, ähm, kun tieteelliset kriteerit kehittyvät. Ja teksti, jota 15. kesäkuuta komissio jonka 15. kesäkuuta komissio esitteli, on laajalti tällainen. Tämä paketti on saatavilla vaikutusten arvioinnin kera. Sitä voitte tarkastella. Sitten viimeinen asia, johon haluaisin puuttua, on ehdotuksen vaikutus muuhun yhteisön lainsäädäntöön. On mainittu, että että hormonalliset haitta-aineet eivät ole mikään äh, biosidi- ja kasvinsuojeluaineiden kontekstissa mikään poikkeus. Komissio tulee toimimaan myöskin toimeenpanon vaiheessa äh, täyttäen oikeudelliset va- äh, vastuunsa Euroopan unionin akiin suhteen esimerkiksi REACH-asetuksen ja kosmetiikkalainsäädännön osalta. Voimme siis ähm, olettaa, että monet nykyisin säädellyt alat liittyvät tähän, mutta meillä oli oikeudellinen sitoumus vastuu ottaa kasvinsuojeluaineita ja biosidia koskevassa lainsäädännössä tässä aloitteessa ottaa näitä saatossa huomioon ja me olemme näin toimineet. Haluaisin nimenomaisesti korostaa tätä ja haluaisin korostaa sitä, että meillä on hyvin laaja tuki sille, että WHO-määritelmä on hyödyllinen. En usko, että tätä kovin laajasti kritisoidaan sinänsä. Ja tämän lisäksi haluaisin vielä korostaa niille, jotka ovat kiinnostuneet tarkastelemaan vaikutusten arviointia tarkemmin, Haluaisin korostaa sitä, että nykyiset väliaikaiset kriteerit eivät palvele tehtävänsä. Siellä on kriteerejä, jotka aivan vääristä syistä merkitsevät tietyt aineet haitta-aineiksi. Ja mikä vielä pahempaa, ne eivät tunnista kaikkia hormonaalisia haitta-aineita, jotka nämä uudet tieteelliset kriteerit tunnistaisivat. Paljon kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti. Täällä on vielä puheenvuoropyyntöjä tullut ilmeisesti uusia kysymyksiä herännyt komissiolle. Herra saa uudelleen puheenvuoron. Jos ei kukaan muu mutta herra Anjo ainakin ja muut ilmoittautuvat myös. Kiitoksia toisesta tilaisuudesta puheenjohtaja. DDT mainittiin komission puheenvuorossa aika mielenkiintoista kahdellakin tapaa. Ensinnäkin, kun se poistettiin aikanaan, moni Afrikan lapsi sai malarian. Eli siinä täytyy tasapainotella, kun ajatellaan lapsen terveyttä ja, ja luonnonvaraisten eläinten suojelua. Eli jos DTT kielletään, niin sitten on toinen ongelma kulman takana. Nimittäin jos ajatellaan ehkäisypilleriä, joka sun kautta otetaan, niin ja sitä joutuu veteen ja kalat naisistuvat. Jos ajatellaan sitten merilintujen munankuoria, niin kannattaa sitten miettiä tätäkin, mitä kalojen kohdalla tapahtuu. Jos DDT kielletään, niin sitten joudutaan sitten ehkä se pillerikin kieltää. Mietinpä vain, miten meidän maailmamme siitä selviää. Dziękuję pani poseł Hasekamp. Rova Hasekamp vielä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, en nyt kommentoi tätä sen enempää, mutta esitin kysymyksen liittyen siihen, koska tämä teksti olisi saatavilla ja haluaisin vastauksen kysymykseeni. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä en näe olevan. Niinpä komission edustaja saa vastata. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin, mitä tulee komission hyväksymään tekstiin, niin se on kyllä käytettävissä, kuten totesin. Me olemme tämän menettelyn yhteydessä keskustelemassa jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa delegoidusta säädöksestä biosidituotteissa ja sitten asetuksesta kasvinsuojeluaineissa yhdessä siis jäsenvaltioiden valtuuskuntien kanssa, edustustojen kanssa. Kuten mainitsin, me olemme saaneet kommentteja, olemme miettimässä, voitaisiinko on korjata tekstiä koska totta kai haluamme siihen lisää selvyyttä, mikäli se on mahdollista, että epäselvyydet siivotaan ilman, että itse sisältöä muutetaan tai lähestymistapaamme erotuksessa. Niin ikään toisin esille sen, että parlament, parlamentaariset asiantuntijatkin ovat mukana keskusteluissa delegoiduista säädöksistä. Eli ensikäden tietoja saavat hekin siitä, minkä tyyppistä keskustelua käydään. Kysyttiin aikataulusta. No sen verran voin todeta, että tarkoituksena on järjestää vielä uusi kierros tapaamisia tämän vuoden puolella uudistetun tekstin pohjalta. En pysty ihan tarkkaan sanomaan en tiedä, voimmeko ihan vielä tästä äänestyttää tänä vuonna, mutta tämä nyt on vähän ennustetta. Se riippuu muistakin toimijoista, mutta komissio toivoo, että äänestys voitaisiin toimittaa ensi vuoden alussa täytäntöpano säädöksestä ja sitten kun rinnakkain näitä monempia säädöksiä hoidetaan, niin olisi ehkä hyvä ensi vuoden alussa myös sitten voimme äänestää. Pari huomiota DDTn osalta. Tämä on ollut jo pitkään kielletty aine, koska sillä on niin pahoja haittavaikutuksia. Ihan mielenkiintoista tosi, mitä täällä todettiin. Jos ajatellaan biosidituotteita ja niitä koskevia säädöksiä, myös kasvinsuojeluaineita koskevia säädöksiä, niin siellä on lausekkeita, että jos jokin tuote on tarpeellinen, että voidaan torjua vakavia elämää uhkaavia tauteja tai vastaavia, niin olisi mahdollista antaa poikkeus. Mitä tulee pilleriin, kun sekin mainittiin, yleisesti ottaen keskustelu käydään lääkkeisten yhteydessä. Siellä esille ovat tulleet joskus myös hormonaaliset haittain ominaisuudet, Veden puitedirektiivissä siitä on puhuttu ja sielläkin on erinäisiä aineita, muun muassa luettelossa. Sielläkin ollaan miettimässä tämän vaikutuksia tai ylipäätään lääkkeiden vaikutuksia ympäristöön. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eikä muita kysymyksiä. Eli näin voimme päättää tämän kohdan käsittelyn. Kiitos kaikista näistä tiedoista, joita me saimme. Sitten menemme seuraavaan kohtaan. Me kuulemme komission edustajan alustuksen. Aiheena tällä kertaa afrikkalainen sikarutto. Kuten tiedättekin, tämä tauti on erityisen vaarallinen. Tällä hetkellä ei ole mitään rokotetta olemassa. Toisin sanoen, siinä ei ole vaikutusta ihmiseen eikä muihin lajeihin, se ei siirry, se koskee vain sikoja. Tätä pidetään ikään kuin eksottisena sairautena, Nyt on ollut esillä myös Euroopassa jotakin tapauksia. Me tiedämme, että on ollut epidemiakin, joka liittyy ennen kaikkea Puolaan ja Baltian maihin. Tämä tauti tulee muun muassa villieläinten, luonnonvaraisten eläinten mukana. Varsinkin idän suunnalta. Varmastikin me saamme nyt tarkempia päivitettyjä tietoja komission edustajalta. Olkaa hyvä. Czekamy na prezentację. Meillä on ilmeisesti myös kalvoesitys, kunhan olette valmis, voitte aloittaa. Thank you very much for offering the commission Paljon kiitoksia siitä, että tätä komissiolle mahdollisuuden eh, selventää tilaisuutta ja kertoa niistä politiikoista, joihin me olemme ryhtyneet tämän eksoottisen sairauden vuoksi. Minulla on nyt eh, pitkä, mutta melkoisen visuaalinen esitys. Pyrin olemaan mahdollisimman selkeä. Afrikkalainen sikarutto on sairaus, joka on esiintynyt eh, Euroopan unionissa aikaisemmin. Me onnistuimme sen ehm, tukahduttamaan jopa kokonaan poistamaan monista osista Euroopan unionia, joten tiedämme, että meidän lähestymistapamme on tehokas, kun tällainen tauti tulee pysäyttää tai kokonaan juuria pois. Hiljattain on tapahtunut seuraavaa. Nyt käyn läpi monia karttoja, jotka ovat melkoisen selkeitä. Tämä eh, porsaseläinten sairaus, joka ei vaikuta mihin muihin lajeihin, ei myöskään ihmisiin. Tämä on puhdas eläinsairaus on siirtynyt nyt synnyin paikastaan Afrikasta alueelle, erälle alueelle Euroopassa kaukasuksella. Tämä tapahtui jo vuonna 2007, kun eräs laiva kuljetti saastunutta materiaalia. Sieltä tämä sairaus levisi Georgiaan. Näette nämä pisteet, jotka kuvaavat ähm, saastuneiden tilojen määrää. Sitten sairaus levisi eteenpäin kohti pohjoista. Jo vuonna 2011 sairaus oli Venäjän federaatiossa melkoisen levinnyt. Vuonna 2011 siis, sitten tilanne raihoittui vuonna 2012, mutta vuonna 2013 tämä sairaus levisi Valko-Venäjälle eli uudelle alueelle. Sieltä se levisi eteenpäin. Kyseessä on nyt vuoteen 2014 ulottuva kaavio. Tässä on ennakkonäkymä siitä, kuinka sairaus leviää. Venälän, venäläisten mielestä tämä sairaus olisi levinnyt tällä tavoin, ellei venäläistä politiikkaa oltaisi käytetty sairauden tukahduttamiseksi. Tämä on siis kuva vuodelta 2013 venäläisestä eh, esityksestä. Mitä tapahtui? Todellisuudessa on jotakin tämän tapaista Euroopan unionissa. Vuonna 2014 sairaus levisi Euroopan unioniin ja se aina liikkui Venäjän federaation ja Valko-Venäjän vastaisilla rajoilla. Nämä keltaiset pisteet ovat eh, Saurin, taudin eh, pesäkkeitä ja toiset pisteet ovat taudin puhkeamisia kotoperäisillä tiloilla. Tässä tilanne vuonna 2015 alue oli vielä melkoisen rajattu, mutta tapauksia oli enemmän tässä tilanne vuonna 2016. Eli tämä on kaikkein hiljattaisin kartta. Kuten näette, tauti ei ole levinnyt koinkaan laajalle alueelle. Meillä on enemmän pisteitä, koska valvontaa on lisätty. Ja tässä tapauksessa nämä tähdet ovat sinisiä, mutta nämä viittavat myöskin kotoperäisiin äh, sairastapauksiin sikakarjassa. Nyt äh, käsitte tämä alue, jolla tauti esiintyy, on hyvin pieni verrattuna vuosien 2007-2014 väliseen aikaan, ja se oli hyvin levinnyt muilla alueilla. Tässä on kehityskulku vuosilta 2015 ja 2016, kuten näette. Sairaus on levinnyt pidemmälle Venäjälle ja Ukrainaan, kun taas pisteet tai symbolit, nämä punaiset ja vihreät, jotka ähm, osoittavat äh, karjan keskuudessa sairastapauksia ja villisikojen sairastapauksia ovat melkoisen samat. Meillä on erityisen Meille erityisen huolestuttava on Venäjän federaation tilanne sellainen, että siellä on suuri klusteri hiljattaisia äh, sairastapauksia, myöskin Ukrainan eteläalueella, lähellä Moldovaa. Näitä tapauksia on. Tilanne on hyvin huolestuttava ja vakava. Moldova on hiljattain tullut tauden koskettomaksi ja kyseessä on Euroopan unionin naapurimaa ja meillä on jonkin verran epäilyksiä siitä, onko tällä maalla kapasiteettia hillitä tauden leviämistä. Me olemme enemmänkin tottuneet tilanteeseen Baltian maissa ja Puolassa. Me olemme onnistuneet äh, siellä rajoittamaan taudin etenemistä, mutta nyt tilanne Moldovassa on uusi. Muutamalla sanalla esittelisin politiikkamme ja ne välineet, joita Euroopan unionissa käytetään. Meillä on työkalupakki. Käyn nämä tärkeimmät välineet läpi nopeasti. Voimme mennä yksityiskohtiin, jos meillä on aikaa. Ensinnäkin meillä on täysin harmonisoitu eläinlääketieteellinen lainsäädäntö, erityisesti äh, eläintautien kontrolloinnin osalta. Täm, tästä meillä on äh, neuvoston direktiivi, joka sisältää toimia tautien rajoittamiseksi. Tässä on mm, Euroopan unionin jäsenmaiden suunnitelmat yhtenä osiona. Jäsenmailla täytyy olla tehokkaat suunnitelmat taudin leviämisen rajoittamiseksi ja toinen osio on alueellistaminen. Menen myöhemmin siihen, kuinka me tämän alueellistamisen tulkitsemme. Muutamalla sanalla tämä tarkoittaa sitä, että jaetaan alue kahtia – niin kutsuttuun saastuneeseen alueeseen, jolla tautia oletetaan esiintyvän, ja tartunnoista vapaaseen alueeseen oletettavasti. Meidän tilanteessa me näette, että Puola on selvästi jaettu kahtia. Meillä on pieni alue Puolassa, jolla tautia esiintyy. Se on ikään kuin saastunut ja suurin osa Puolan alueesta on kuitenkin sellaista, että afrikkalaista sikaruttoa ei siellä esiinny. Meillä on laboratorioita, Euroopan unionin referenssilaboratorio, joka tarjoaa tukea ja antaa neuvoja diagnostiikan ja tehtävien testien osalta. Ja me käytämme Euroopan unionin varoja eh, yhteisrahoitukseen tai täyteen rahoitukseen. Meillä on eh, taudin juurimiseen tarkoitettuja ohjelmia, joita Euroopan unioni rahoittaa. Ja me seuraamme sitä, käytetäänkö näitä toimia todellisuudessa kentällä lainsäädännön mukaisesti. Meillä on asiantuntijaryhmä, eläinlääketieteellinen hätäryhmä, joka on valmis tukemaan niitä jäsenmaita, jotka ovat joutuneet taudin vaaran alle tai pyrkivät eh, taistelemaan tautia vastaan pääasiassa Euroopan unionissa, mutta me myöskin saatamme mennä ei-Euroopan unionin jäsenmaihin. Meillä on välineitä, joiden myötä puutumme tähän ja muihin sairauksiin. Ähm, meillä on koulutusta, BTSF-koulutus ja meillä on myöskin meille tautien hallintaa, hyödyllistä tieteellistä tuntemusta. Erityisesti se on ollut hyvin tärkeä antaessaan kohdennettuja tieteellisiä neuvoja ja me myöskin teemme yhteistyötä itäisten naapureidemme kanssa, Venäjän federaation ja Ukrainan pääasiassa, muiden naapureiden kanssa vähemmän, ja meillä on oikeudellinen puitteisto, jossa nojaamme kansainvälisiin toimijoihin, kuten FAOn tai kansainväliseen eläinterveyden järjestöön. Tämän lisäksi, kun puhun Euroopan unionin hankkeista, meillä on tutkimusprojekteja, jotka tähtäävät erityisesti siihen, että saisimme uusia välineitä taudin hallintaan. Tämän työkalupakin avulla, sehän on melkoisen kattava, kuten näette, me toimenpanemme politiikkaa, joka toimii tiloilla. Lainsäädäntö osoittaa meille, kuinka toimia. Meillä on kolmen kilometrin karanteenialue, jolla äh, ryhdymme erilaisiin toimiin. Valitettavasti tässä yhteydessä joudumme kaikki sairastuneet tai riskin alla olleet eläimet teurastamaan. Tämä tehdään nopeasti. Ja tilanteessa, jossa ei riitä teurastaa eläimet, me siirrymme alueellistamiseen. Kuten sanoin, tämä on hyvin hyväksytty perusperiaate eläintautien kontrollissa. Me määrittelemme ne alueet, joilla tautia esiintyy tai oletetaan esiintyvän ja määrittelyn puhtaan alueen sen alueen maasta tai Euroopan unionista, jolla tautia ei esiinny. Tämä on meidän nykyinen alueellistamissa Euroopan unionissa. Harmaa, harmaa on aluetta, jolla tautia ei esiinty. Ja nämä värilliset alueet, siniset, ähm, äh, vaaleanpunaiset tai punaiset ovat äh, alueita, joilla sitä on esiintynyt, äh, joilla me ryhdymme erilaisiin toimiin. Värit vastaavat riskitasoa punainen alue on vakavasti uhan alla olevaa aluetta, vaaleanpunainen vähemmän ja sininen vielä vähemmän. Punainen alue on sitä, jossa täytyy esiintyy villisioissa tai äm, karjassa. Valonpuolisella alueella vain villisioissa ja sininen on niin kutsuttua riskialuetta, jota emme pidä täysin varmasti taudista vapaana. Päivitämme näitä karttoja tarpeen mukaan eh, epidemiologisen kehityksen mukaisesti. Tämä on nykytilanne. Näette, että vain pienessä osassa Puolaa ja suuressa osassa Liettua ja suuressa osassa tai ellei valta eh, osassa Viroa eh, meillä on tämä rajattu alue. Kun kuitenkin katsomme kuvaa hiukan kauempaa, näemme, että tämä alue, jossa alueellistamista siis teemme Euroopan unionissa, ei ole niinkään suuri, kun vertaamme sitä koko alueen suuruuteen, erityisesti jos vertaamme tätä siihen alueeseen, jossa mm, porsaskarjaa kasvatetaan. Tämä on melkoisen pieni alue. Euroopan unionista me olemme onnistuneet järjestämään sairauden sinne jo kolmen vuoden ajan, joten työmme on ollut melkoisen menestyksellistä. Me pyrimme tekemään parhaamme löytääksemme tautitapaukset. Nämä luvut ovat vaikeita tulkita, mutta nämä suuret luvut osoittavat, että me teemme paljon ponnistuksia löytääksemme eh, tautia myöskin eh, villieläinten keskuudesta. Me olemme eh, testanneet yli 100 000 villisikaa. Tämä ei ole helppoa, ei ole helppoa löytää ja testata villisikoja. Ja sitten palaan tähän tärkeään seikkaan politiikassamme rahoitukseen. Meillä on tarkoitus luoda yhteisrahoitusta tietyt toimet ovat tukikelpoisia Euroopan, voivat saada Euroopan unionin rahallista tukea. Ensinnäkin äh, valvonta, me teemme testejä ja otamme näitä testejä sekä villisijoista että karjasta. Kyseessähän on siis vain sikakarja. Äh, tämän lisäksi me äh, tarvitsemme desinfiointivälineitä ja laitteita. Me rahoitamme niiden hankintaa, me pyrimme kouluttamaan viljelijöitä, sillä kyseessä oleva kolkka Euroopassa on hyvin kaukana Afrikasta ihan on ollut kaukana tästä taudista. Se ei ollut koskaan aikaisemmin kokenut kyseisen taudin leviämistä. Aikaisemmista kuvista muistutti, että viljelijät, ähm, kasvattajat ja teollisuus oli tottunut muissa osissa Eurooppaa enemmänkin tähän tautiin. Mutta tämä nykyinen ilmiö on uutta. Meidän täytyy siis tarjota koulutusta ja koska tämä ähm, tauti tappaa sieltä Meidän täytyy käyttää niin kutsuttua stamping out, eli koko karjan teurastamista ja hävitystä. Meidän täytyy ähm, tässä yhteydessä puuttua kaikkiin niihin ähm, eläimiin, jotka ovat pienillä farmeilla, joilla on suuri äh, taudin leviämisen riski. Me teemme myöskin auditointeja. Meillä on ähm, audit, auditointiyksikkö ja he ovat te- tehneet äh, arvioita siitä, missä olemme onnistuneet hyvin tai vähemmän hyvin. Vaikuttaa siltä, että nämä neljä jäsenmaata, joita tilanne koskee, pärjäävät melkoisen hyvin. Ne ovat äh, onnistuneet, onnistuneita aikaisessa taudin havaitsemisessa olivat onnistuneet eh, estämään taudin leviämisen. Tauti oli levinnyt, kuten venäläiset mm, ennustivat. Se ei ole vieläkään Saksassa, minne selkeästi Venäjä, venäläisen kartan nuolet osoittivat. Näin oli tapahtunut. Ne eivät Tauti ei ole levinnyt tämän pienen alueen ulkopuolelle, sillä me olemme ryhtyneet hyvin vahvoihin rajoittaviin toimenpiteisiin, jotka välillä ovat eh, kipeitäkin. Me olemme joutuneet bioturvallisuutta vahvistamaan, rekisteröintejä, liikkumista rajoittamaan ja antamaan rahoitusta luonnollisesti tueksi. Me teemme yhteistyötä kansainvälisellä tasolla sen lisäksi, että meillä on tällainen alueellinen lähestymistapa, joka voi olla rajat ylittävää. Emmekä me voi jättää naapureitammekaan sivuun. Meidän täytyy tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. Tämän vuoksi meillä on sateenvarjo elin. Me teemme kansainvälistä yhteistyötä, me pyrimme ajamaan asioita eteenpäin, me pyrimme tarkastelemaan ähm, naapureidemme kanssa toimeenpantujen toimien tuloksia. Me voimme lähettää asiantuntijoita paikalle, jotka pyrkivät äh, tekemään tarkistuksia ja saamaan ensikatsauksen tilanteesta. Täytyy myöntää, että naapureiden kanssa tehtävän yhteistyön taso on kasvanut viime vuosina. Luonnollisesti nämä asiantuntijat antavat suosituksia, suositukset johtavat toimiin ja eräät toimet vaativat rahaa. Eräät näistä toimista ovat sellaiset, että niitä on vaikea toimeenpanna. Kuitenkin tällä tuella me olemme onnistuneet selviämään taudista melkoisen hyvin. Meillä on kriittisiä tilanteita, jotka tunnistamme. Me olemme nyt tilanteessa, jossa on karjankasvatuksen ja viljelenten välinen yhteys, mikä on aina vaikeaa. Äh, ensinnäkin ähm, se, että mm, ruokatähteitä syötetään porsaille, on jotakin, mikä on kielletty. Tämä on kriittistä ja me ähm, seuraamme tilannetta. Toinen suuri riski, jonka olemme tunnistaneet, ovat äh, metsässä kuolevien villisikojen ruhot niin, mitä nopeammin me nämä ruhot onnistumme poistamaan luonnosta, sitä parempi, sillä villisika on raadon syöjäeläin. Se talvisin syö löytämiään raatoja ja tämä auttaa taudin leviämissä. Sen vuoksi me pyrimme puuttumaan tilanteeseen, mutta tämä on hyvin vaikeaa, kun ymmärrätte. Me toimimme myöskin kansainvälisellä kentällä. Naapurimme ovat pyrkineet saamaan aikaan sian ja tuotteiden tuontirajoituksia. Tilanne on kuitenkin sellainen, että Venäjä ei onnistunut mitään tieteellisiä perusteita tällaiselle kielolle esittämään. Euroopan unioni pystyy osoittamaan, että noudattaa kansainvälisiä standardeja ja siksi se on osoittanut, että Euroopan unionin kaikkien sikatuotteiden vientikielto ei ollut perusteltu. Mm, meillä on VTOn paneelin raportti vuodelta 2006 asiasta ja me olemme sitä mieltä, että meillä on yhä auki oleva riita tapaus. Venäjän federaatiolla on Ähm, mahdollisuus. Äh, tämä VTOn päätös asettaa kyseenalaiseksi. Me ähm, ponnistelemme asiassa kuten muissakin kauppakysymyksissä. Ähm, tieteen ollaan me tiedämme hyvin paljon tässä tiedestä taudusta Se on auttanut meitä hallitsemaan tautia. Villisika ei ole mikään valtava laji, tämän tiedämme. Se pysyy paikoillaan, mikä auttaa taiden, taudin hallitsemisessa. Äh, me pyrimme arvioimaan äh, tartunnan saaneiden villisikojen määrää. Bioturvallisuushan on ala, jossa pyritään estämään taudin leviämistä tiloille. Me tiedämme, että luonnossa sitä esiintyy, mutta meidän pitäisi pystyä, pystyä estämään sen leviäminen tiloille. Jos tätä tautia esiintyy luonnossa, siihen suhtaudutaan eri tavalla kuin että se karjan parissa esiintyisi tämä tilanne on aivan erilainen karjassa. Tilanne on paljon pahempi tuottajille. Tiedämme, että tämä virus ei välittäjiä luo, olisi painajainen, jos terve sika voisi kantaa pitkän ajan tätä sairautta, mutta näin ei ole. Olemme sikäli onnekkaita, että taudin kantaja menehtyy. Tämä on hiukan julmaa, mutta eläinlääketieteelliseltä kannalta on parempaa, että meillä on sellainen tauti, joka tappaa heti kuin sellainen tauti, joka pitää eläimen terveenä, mutta antaa sen levittää tautia eteenpäin. Me, meillä on erilaisia tapoja puuttua villisikoihin, meillä on mahdollisuuksia, erilaisia mahdollisuuksia, jotka riippuvat tilanteesta. Voimme ryhtyä radikaaleihin toimiin, pyrkiä muuttamaan, äh, poistamaan äh, niiden ruhot luonnosta. Voimme siis joko koko populaation tuhota, tappaa ne kaikki, tämä ei toimi, kuten tiedämme, tai sitten voimme pyrkiä luonnosta poistamaan saastuneet ruhot, mutta tämä vie aikaa, on maantieteellisiä hankaluuksia äh, löytää kaikki nämä kuolleet eläimet. Meidän pitäisi kuitenkin pitkällä aikavälillä tähdätä sellaiseen toimeen, jolla pystyisimme puuttumaan ongelmaan kestävällä ja toteutuskelpoisella tavalla. Tiedämme, että voimme pyrkiä rajoittamaan villisikapopulaatioiden määrää niin, että emme esimerkiksi ruoki niitä. Jos niitä ei ruokita, moni niistä menehtyy. Kyseessä on luonnonlaki. Talvella ne eivät löydä kylliksi ruokaa. Me ihmiset metsästäjinähän olemme ruokkineet näitä villisikoja, mutta me voisimme lopettaa sen ja me voimme myöskin pienentää populaatiota metsästämällä naaraspuolisia villisikoja niin, että populaatio ei kasva. Mitä me sitten teemme? Näin me toimimme nykyisin, mutta mitä sitten teemme tulevaisuudessa? Tulevaisuudessa pyrimme Euroopan ruokaturvallisuusviranomaisen tuella toimimaan tieteellisin perusperiaatteihin nojaamalla. Me tässä katsomme itään. Me olemme päättäneet eh, pitkällä aikavälillä rajoittaa villisikyön määrää. Me harjoitamme eh, selektiivistä, valikoivaa naaraspuolisten villisikojen metsästämistä käyttäen sellaisia metsästystekniikkoja, jotka ovat eh, hyvin vähän vaikuttavia. Me pyrimme siis metsästämään vain ne yksilöt, tässä tapauksessa naaraat, jotka haluamme ja me pyrimme rajoittamaan villisikojen ruokkimista. Villisiä metsästäjäthän haluavat ruokkia näitä eläimiä niin, että seuraavana kautena heillä olisi enemmän eläimiä metsästettävänä, joten he nyt vastustavat tätä tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa. Meidän tulee tiedottamalla pyrkiä parantamaan ihmisten tietoisuutta asiasta ja parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttamaan metsästäjien asenteisiin. Ja meidän pitää myöskin saada luonnosta nämä ruhot nopeasti pois. Me toimme niin, että nämä ruhot tuodaan metsistä paikkoihin, jossa ne voidaan turvallisesti tuhota. Ja tämän lisäksi me puutumme ihmisten käytökseen. Villisika on haaste, mutta ainakin ihmisiä voidaan kouluttaa. Ja tässä yhteydessä me pyrimme parantamaan ihmisten äh, Ähm, tiedostavuutta. Meillä on sekä keppi että porkkana. Meillä on tiettyjä äh, toimia, joihin meidän ryhtyä. Eräät kasvattajat eivät ole niinkään innoissaan aloittamaan sellaisia toimia, joista eivät pidä, ja siksi meillä on pakollisia toimia, joihin tulemme ryhtymään. Meidän täytyy karjatilojen bioturvallisuutta parantaa. Meidän täytyy opettaa karjan kasvattajille, että tiettyjä seikkoja ei voida jättää sivuun, kun taistelemme tämänkaltaisia äh, tauteja vastaan, kuten afrikkalaista sikaruttua vastaan. Ja tämän lisäksi meillä on hiukan hankalia tilanteita, erityisesti se tilanne, jossa karjankasvattaja on myöskin metsästäjä. Hänellä on eturistariita. Huolehtiiko hän eläimistä, ähm, jotta voisi sitten metsästää niitä talvella? vai haluaako hän sitten paremmin huolehtia omasta karjastaan. Tämä on dilemma, johon eräät törmäävät. Heidän tulee valita, haluatko suojella omia, omaa karjaansa vai haluatko pitää hauskaa metsästämällä. Me pyrkimme olemaan joustavia, me pyrimme noudattamaan perusperiaatteitamme ja sääntöjämme niin, paljon kuin tarpeen alueellistamisen suhteen me haluamme mutta toimintamme, kun se on tarpeen tavalla tai toisella, äh, joko supistamalla tai laajentamalla merkittyjä alueita, kun riski kasvaa tai pienee, niin me olemme tarkastelleet myöskin siitä, kuinka voisin päästä eroon näistä rajoituksista, jotka ovat hyvin hankalia karjan kasvattajille – me tarkastelemme muita kestäviä vaihtoehtoja. Tämä tarkoittaa sitä, että me voisimme vähentää karjankasvattajien ongelmia. Me olemme melkoisen luovia ja me tässä ähm, sääntöjen mukaisesti venytämme eläinlääketieteellisiä periaatteita aivan äärirajalle asti. Kuitenkin samaan aikaan meidän täytyy tietää, missä tautia esiintyy. Vain jos tiedämme, missä se esiintyy, me voimme suojella karjaa muualla Euroopan unionissa. Vain eh, osa Liettua, Latviaa ja Puolaa ja valitettavasti suurin osa Estiä on aluetta, jossa tautia esiintyy, mutta muualla Euroopan unionissa tätä tautia ei tällä hetkellä esiintyy. Tämä on enimmäkseen tiedetteellistä tietoa, mutta meidän täytyy muistaa se, että jos vähennämme villisika tämä ei kuitenkaan täysin poista tautia. Tämä tauti ei ole riippuvainen alueen villisika-määrästä. Jopa pieni villisika-populaatio, jota ei, josta ei koskaan päästä eroon, voi säilyttää taudin elossa talvella, sillä tauti jää metsässä oleviin eläinten ruhoihin. Tämän lisäksi meillä on sikakarjaa koskeva haaste. Tiedämme hyvin, äh, että jokin muu, esimerkiksi lintuinfluenssa, tappaa äh, eläimet paljon nopeammin, mutta afrikkalainen sikarutto ei surmaa eläimiä näin nopeasti. Me luotamme passiiviseen valvontaan. Suurin osa ihmisistä ilmoittaa, kun heidän karjansa on sairastunut. 97 prosenttia taudin puhkeamisista on sellaisia, että me saamme karjan kasvattajilta tiedon niistä, mutta 3 prosenttia jää ilmoittamatta, siksi meidän täytyy olla varuillamme. Paljon kiitoksia ja nyt haluaisin vielä muutaman sanasen sanoa liittyen uusiin haasteisiin. But the maps are not there, so karttoja ei löydy, eli ihan vain suullisesti siis viittaan Lambikskiin LSD, me kutsumme, kiva nimi tällä. Karja taudille koskee ainoastaan nautakarjaa, se on eksottinen tauti, mutta se on tullut EUn alueelle Turkin kautta, naapurimaan kautta ja iskenyt Balkaniin olipa sitten kyse EU-maassa tai ei. Kreikassa ja Bulgarissa varsinkin, Montenegrossa, Albaniassa, Kosovossa ja Fyromissa. Onneksi se on pystytty estämään Kroatian alueella ja Bulgarian pohjoisosissa. Romania, Unkari, Kroati ovat tautivapaita. Eikä se ole mikään sattuma. Se johtuu ponnisteluista, joita eläinlääkintäviranomaiset ovat toteuttaneet viime kuukausien aikana niin, että siellä on massarokotuksia tehty juuri noilla alueilla. Se on eksoottinen tauti, sitä ei ole koskaan ollut eu tai Euroopassa ylipäätään aiemmin. Se on ikävä tauti, se leviää hy- hyönteisten kautta, eli siinä riittää haastetta. Meillä kyllä on väline, eli rokote. Käytetään me sitä EU-varojen tuella niin, että tarpeessa olevia rokotetaan Bulgaariassa ja Kroatiassa, jotka ovat tässä suojavyöhykkeenä tavallaan eu suojelemiseksi myös Kreikassa, joka on kärsinyt pahasti, mutta myös EUn ulkopuolisissa maissa, Montenegrossa, Albaniassa, Kosovossa, Fyromissa ja Serbiassa. Se ei muuten unohtui äsken. Eli pitäkää mielessä tällainen kartta. Halusin vain todeta, että ei, nyt ei pohjoisessa ole ikävää haastetta, vaan myös etelässäkin ja kaakossa. Siellä ovat naapurimme ja kun rajat ylittäviä tauteja tulee vastaan, niin sitten tarvitaan tehotoimia noissa maissa. Kiitoksia kovasti. Nyt jäsenet pääsevät ääneen. Herra Roppe ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja, että sain puheenvuoron ja kiitos, että tämä aihe on tämän päivän esityslistalla. Liettuassa ja Baltian maissa tilanne on vakava ja tilanne ei parane toimet, joihin on ryhdytty, on auttanut meitä paikallistamaan ongelman, mutta meillä on sellainen tunne, että kaikki vain odottavat, että tauti katoaisi. Joten on surullista nähdä, että toimet, jotka ovat olemassa, auttavat meitä ainoastaan paikallistamaan ongelman, mutta eivät auta meitä taistelemaan sitä vastaan nämä sopimukset, joita on tehty esimerkiksi villisikojen ampumiseksi, ne eivät toimi. Mutta tämä auttaisi kuitenkin taudin leviämisessä. Meillä on kuitenkin vakava tauti käsissämme ja meidän täytyy tehdä sitovia päätöksiä. Ja kaikkien täytyisi ryhtyä toimiin. Me olemme nähneet Puolassa uusia tapauksia ja valitettavasti tilanne huononee Puolassa. Ja ehkä tilanne on hieman parantunut, ainakin näin kuvitellaan, mutta mielestäni tämä on väärä mielikuva. Olen alueelta, jossa noin 20 tuhatta sikaa tapettiin viime vuoden aikana. Ja, ja me emme edelleenkään tiedä, miksi tällä alueella tauti on päässyt leviämään ja miten se sinne on päässyt rehun kautta vai hyttysten avulla tai miten tämä tauti on päässyt leviämään. Me emme yksinkertaisesti tiedä, miksi tämä tauti on levinnyt tälle alueelle. Ja on todellakin surullista, että EU ei ole tehnyt sopimusta Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa. Meillä on eri säännöt, meillä on tiukempia sääntöjä Euroopan unionissa, mutta Valko-Venäjällä ainoastaan tilat, joissa tauti on levinnyt, ryhdytään toimiin tällä yhdellä tilalla. Eli tässä todellakin on vaarana, että tauti tulee leviämään Valko-Venäjältä. Ja vielä yksi kommentti. Noin vuosi sitten kuulin jotain liittyen rokotuksiin ja olin odottanut, että puhuisitte rokotuksista. Aikaisemmin sanottiin, että ei tiedetä kehitetäänkö rokotetta, mutta Ilmeisesti ei ole ollut mitään tarjouskilpailua, mitä tämän rokotteen kehittämiseen tulee. No mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan? Monet ei voi kasvattaa sikoja omaan tarkoitukseen. No, mutta tämä kysymys on otettu usean otteeseen esille. Milloin nyt voidaan taas ryhtyä tuottamaan. Eli siis koska todellakin nyt voidaan taas ryhtyä näihin toimiin. Sitten edustaja Viler. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin todellakin kiittää komissiota näistä yksityiskohdista, joita me saimme tässä kuulla. Ja uskoakseni olemme jo hyvällä tiellä. Olen, olin Latviassa ja tällä viikolla tiedän, mikä tilanne siellä on. Ja todellakin jotkut tilat ovat siellä tilanteessa, jossa he eivät enää tiedä, mitä heidän tulisi tehdä. Ja te otitte tässä villisiä erittäin tarkkaan esille ja haluaisin sanoa, että Bayerissa me ammumme noin 60 000 villisikaa vuosittain ja se pelko, että taudit siirtyvät, niin on aika suuri. Ja todellakin haluaisin painottaa, että näitä eläimiä pitäisi pystyä tuhoamaan. Minä en nyt oikein tiedä, miten tämä ruhojen poistaminen tapahtuu. Saksassa ne poltetaan korkeassa lämpötilassa niin, että taudit kuolevat. Ja tämä kerääminen on tietysti todellakin vaikea tehtävä, jos tunnette maan, mutta jos tässä nyt spekuloidaan syystä, ehkä jatkan siitä, mihin edellinen puhuja lopetti, eli tässä yhteydessä spekulointi ei auta ketään ja meidän täytyy vain ryhtyä toimiin. Ehkä täytyisi vielä keskustella enemmän Venäjän kanssa. Tätä tulisi pohtia ja olisin todellakin tyytyväinen, jos edistyisimme tämän asian suhteen, koska ö, karjan kasvattajien huoli on todellakin ö, suuri, mutta sitten ruokajätteiden käyttäminen niin se on kielletty Saksassa jo kauan aikaa sitten ja toivottavasti pystyttäisiin kieltämään myös muulla. Kiitos. Lampis Kintauti, kiitos, että nostitte tämän asian esille. Me tiedämme, että naudat kaikki kuolevat ja jos meillä nyt on olemassa rokote, joka on tehokas, niin todellakin pyytäisin, että tekisitte kaikkenne ja keräisitte myös määrärahoja tämän rokotteen saamiseksi olen myös eläinten terveyspalveluihin ollut tiivissä yhteydessä ja jos he voivat tässä jotenkin olla avuksi, ne haluaisivat tukea tätä rokotetta. Eli käyttäkäämme näitä määrärahoja sitten eläinten ja suojelemiseksi ja maanviljelyn ja karjan kasvattajien säilyttämiseksi, jotta voisimme sitten tässä pahimman skenaarion välttää. Kiitos. Herra Häytämä. Yes, thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos myös yksityiskohtaisesta alustuksesta. Minulla olisi kysymys kollegani puolesta Suomesta. Minä lukisin sen teidän. Nyt hän toteaa, että afrikkalainen sisäfikarutto on suuri kuoli Puolassa ja Baltian maissa sikatilallisten parissa ja ylipäätään itärajalla. EU ja jäsenvaltiot ovat ponnistelleet kovasti, että voidaan estää viruksen leviäminen. Tilanne ei ole hallinnassa naapurimaissa, siksi on paineita jossakin jäsenvaltioissa. Suurin huoli on, että ei ole kovin luotettavaa tietoa tilanteesta esimerkiksi Venäjällä ja varsinkin Pietarin alueella. Hän on kaksi kysymystä ensinnäkin. Hän haluaisi kysyä Euroopan komissiolta, miten saataisiin enemmän luotettava eläinlääkintä tietoa afrikkalaisen sikaruton tilanteesta valko ja Venäjällä esimerkiksi. Ja toiseksi liittyen riskialueiden rajoittamiseen, jos sikatilalliset menettävät jotain, miten se hoidetaan, jos tilat pidetään tyhjinä, kunnes rajoitukset poistuvat. Ja minulta yksi pieni kysymys. Puhuitte kaupasta ja mielenkiintoista kuulla siitäkin teiltä niin ehkä neuvotteluja käydään Santte-pääosaston ja venäläisten viranomaisten kanssa. Mainitsitte VTOnkin. Onko kaikki nyt seisovassa tilassa vai neuvottellaanko komissio edelleen niin, että saadaan vientiä taudivapaalta alueelta ja totta kai ne, jotka eivät ole mukana Venäjän rajoitteissa, niin että voidaan viedä sitten Venäjälle. Pan poseł Agniu. Thank you, Chairman. I thought that was an ex- Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä oli erittäin hieno esitys, erittäin paljon tietoa sisälsi. Kiitokset tästä. Haluaisin kuitenkin teknisen kysymyksen aluksi esittää oireisiin liittyen. Ovatko oireet sellaisia, että niitä ei havaita heti? Ja jos näin on, niin kuinka kauan? Ja kun eläimellä on selkeitä oireita, kuinka nopeasti niiden puhkeamisen jälkeen se menehtyy, sillä sehän vaikuttaa hyvin suuresti. On melkoisen merkittävää, että villisika vaikuttaa näin suuresti taudin leviämiseen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei niitä paljonkaan ole, tai niitä ei ehkä ollut 50 vuotta sitten. Niitä on kuitenkin kasvatettu karjatiloilla ja eräät näistä villisijoista ovat sitten karanneet ja nyt yhdistyneessä kuningaskunnassa on villisikapopulaatio. Ja minua huolestuttaa se, että meillä on myöskin hyvin paljon sikakarjaa ulkona. Ja siellä ne saattavat todennäköisemmin tulla kosketuksiin villisikojen kanssa. Tässä on todellakin melkoinen ongelma. Nyt kun tarkastelemme sitä, kuinka taudin leviäminen eh, villisikojen liikkumisen lisäksi, sitähän melko helposti voidaan kontrolloida. Onko mahdollisuus, että esimerkiksi nämä linnut, jotka syövät eh, kuolleita eläimiä, nämä haaskalinnut eh, levittäisivät tautia. Pohdinpa, onko tällainen mahdollista, sillä me nähneet, että influenssat ovat tällä tavoin levinneet. Vaikuttaa olevan ristiriita siinä, kun puhutte Venäjästä. En nyt sano, että olen eri mieltä kanssana, mutta vaikuttaa siltä, että Venäjä on käyttäytynyt itse asiassa vastuullisesti, kun on kieltänyt vientiä. Tämähän vaikuttaa vastuulliselta toimelta, jos on karjaeläintautia, mutta sitten kuitenkin on todettu kansainvälisellä tasolla, että tämä oli väärin. Ehkä minä ymmärsin jotenkin väärin tämän, mutta ehkä voitte selventää asian. Ja sitten lopuksi te teette erittäin hyvän huomion, kun ihmiset samaan aikaan nauttivat metsästyksestä, villisikojen ampumisesta ja karjan kasvattamisesta. Hiukan samantyyppisiä henkilöitä nämä ovat kuin nekin minun maassani, jotka fasaneja ampuvat ja siipikarjaa kasvattavat. Täälläkin on henkilö, joka tulee heti mieleen. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Viega. Kiitos puheenjohtaja. Minä Haluaisin vähän enemmän tietoa Sardiniasta, eli Italian alueesta, jossa on afrikkalaista sikaruttua ilmennyt. Haluaisin tietää, onko se endeemistä siellä vai onko taudin purkaus tapahtunut siellä, onko tapahtunut leviämistä. Tiedämmekö ylipäätään siitä sen enempää, jos on kyse sellaisesta taudin purkauksesta, joka eteläisessä Euroopassa yhdellä saarella on tullut vastaan. Ja sitten yhteydet sikojen ja villisikojen välillä. Monissa maissa on tiukkaa lainsäädäntöä tältä osin. Nimittäin on tehty pakolliseksi, että on ainakin sadan metrin suojavyöhyke, joka on rajattu jos on minkäänlaista mahdollisuutta, että olisi jotain yhteyttä sikojen ja villisikojen välillä. Totta kai tässä pyrkiksynä on estää tällainen tarttuminen, varsinkin jos esimerkiksi aitaus kaatuu. Onneksi on kuitenkin nähty monin paikoin eri maissa – että tämä sääntö on ollut käytössä. Mutta entäpä ne maat, jotka eivät ole onnistuneet pitämään erillään tilalla pidettyjä sikoja ja villisikoja, vaikka kuitenkin tauti ilmentymiä on ollut enemmän kuin on ollut muissa maissa. Ja sitten vielä näistä riskialueista – pahimmista tartunta-alueista. Minkälaisia rajoituksia on käytössä? Jos näiltä alueilta teurastamaan viedään eläimiä, niin mitä tarkalleen tehdään, mitä toimenpiteitä on käytössä, koskeeko se kaikkia eläimiä vai onko se otanta pohjalta, entäpä sitten liha, joka on peräisin näistä eläimistä, epäilyltä tartunta-alueelta, ei ole tietenkään vain kyse villisioista. Esimerkiksi kun ajatellaan jalosteita, niin mehän me tiedä, miten pitkään virus pysyy hengissä jalostetuissa tuotteissa, jotka ovat peräisin näistä eläimistä. Tämäkin on erittäin tärkeää. Haluaisin tietää, minkälaisia rajoituksia on asetettu. Entäpä sitten, jos on ikään kuin terveystyhjiö, minkälaisia lääkintä, valvontatoimenpiteitä on käytössä sen takaamiseksi, että tauti on hävitetty kokonaan eikä tapahdu tartuntaa. Jos ajatellaan sitten perinteistä sikaruttoa, sellaistakin löydetään usein näistä maista – niin tavallaan yhtenä hyvänä asiana, jos niin voi sanoa, on se, että oireet ovat kovin samantyyppisiä kuin afrikkalaisessa sikaruttossa, mutta se vain leviää paljon nopeammin. Onko ollut mitään mahdollisuutta löytää keinoja pitää erillä nämä kaksi tautia? Ne ovat yhtä vakavia molemmat. Kummankin kohdalla on käytöstä hävittämissuunnitelmat. Totta kai ongelmana on se, että yhtäältä perinteistä varten on kyllä rokote, mutta sitten afrikkalaista sikaruttua vastaan ei ole rokotetta. Kuitenkin on kyse samasta alueesta paljolti maantieteellisesti kummankin kohdalla. Totta kai ajattelin kysyäkin näistä rajoituksista ja pakotteista, mutta kollega ottikin jo sen esille. On totta kai on tärkeää varmistaa se, että ne maat, jotka ovat tautivapaita, etteivät ne kärsisi tästä. Kiitos. Dziękuję bardzo. Ja również e, bardzo serdecznie dziękuję. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää tästä esityksestä. Se oli erittäin yksityiskohtainen ja se teki selväksi tämän ilmiön uhan ja ulottuvuuden. Puolassa kotimaassa niin meillä on juuri näitä ongelmia. Tässä nähtiin, että rajalla tämä koskee monia alueita. Ja valitettavasti tämä sitten myös vaikuttaa sianlihahintoihin koko maassa. Ne ovat paljon alhaisempia kuin aikaisemmin. Ja karjan, sikakarjan kasvattajat kärsivät tästä. Te ehdotitte tiukkoja toimia. No, näitä kaikkia toimia toki käytetään. Ja myös sellaisia toimenpiteitä, jotka koskevat juuri näitä uhattuja alueita. Mutta tämä tietysti vaatii määrärahoja Jonkin aikaa sitten oli käytössä lainsäädäntö, joka koskee uhan alla, uhanalaisia alueita. Tämä koskee sata eläintä. No, nämä eläimet eivät sairastuneet, mutta ne piti kuitenkin teurastaa. Ja sitten tämä liha annettiin hyvän tekeväisyyteen. Miten voimmeko tässä mahdollisesti saada myös eurooppalaisia määrärahoja? Edustaja Moira. Signor Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin alustuksesta, mutta kuten täällä kollega totesi aiemmin, niin täällä ei mainittu ollenkaan siinä, että ollut vuosien ajan jo tautinpurkkaus Sardinia nimenomaan Italiassa, mistä itsekin tulen. Sardiniassa on edelleen on ongelma sikarutosta. Aika ihmeellistä, ettei sitä olekaan mainittu teidän alustuksessanne. Mutta ei ole mitään tehty kuitenkaan. Eikä komissiokaan, vaikka jo 2013 lähetti sinne edustaja arvioimaan siitä, miten sääntöjä noudatetaan, sikaruton kohdalla alueella, mutta kuitenkin se on mitä suurin ongelma edelleen, ja se johtuu myös käytänteistä, jotka Italiassa ovat olleet liian pitkään käytössä. Ja, ja Euroopalta on valit, haluttu varoja, mutta ei kuitenkaan ole toteutettu käytännön politiikassa sitä, jotta päästäisiin eroon epidemiasta. Eli kyse ei ole pelkästään varoista. Yksi esimerkki kun kenen olisi pitänyt ennaltaehkäisystä kantaa huolta Italiassa nimenomaan terveysministeriö. Ja kun tätä on selvitty, niin siihen on ollut esillä joitakin äh, eläinlääkintätoimenpiteitä mukana. Esimerkiksi karjakasvatus on kriisissä ja sitten kansalaiset oikeastaan viime kädessä maksavat myös tästä. Myös pikkutiloille, jotka pyrkivät jotenkin toimimaan ja tässä haluavat Euroopaltakin jotain, niin kysyisin, että 18. päivää lokakuuta Atsisarinessa on työryhmä, se on vastuussa nimenomaan Euroopan varojen käytöstä eri ohjelmissa. Teoriassa sen pitäisi kyllä käydä ohjelmia läpi, miten varoja niissä käytetään eri alueilla. Minä haluaisin tässäkin tilaisuudessa lähettää viestin, että tuo työryhmä vihdoinkin voisi kunnolla katsoa, kuinka paljon Euroopan varoja käytetään ja miten hyvin. Kiitoksia. Sitten herra Loiseau. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen sitä mieltä, että tämä esitys oli erityisen mielenkiintoinen, todella mielenkiintoinen. Minun kysymykseni ovat melko samanlaisia kuin edustaja Agnulla. Tämä on erittäin huolestuttava aihe karjankasvattajille, mutta myöskin metsästäjille, mm, kuten minä, jotka ovat hyvin huolissaan tilanteesta. Haluaisin tietää, mitkä ovat oireet villisiassa, kun villisika saa tämän taudin, kuinka se käyttäytyy, tautihan etenee nopeasti ja voivatko muut ää, eläimet, kuten esimerkiksi ää, kettu levittää tätä tautia, kuten eräiden muiden eläinsairauksien kohdalla tapahtuu. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos sopii, haluaisin, että vielä ottaisitte esille villisikaa koskevat luvut. Te totesitte, että villisika saattaa olla yksi syy taudin leviämiseen. Haluaisin itse tietää, minkälaista politiikkaa tässä harjoitetaan. No ehkä tämmöinen minähän sivuaiheen, että ehkä pysty vastaamaan, miten varoja tässä on käytetty. Mutta tällainen kysymys usein mieleeni tulee varsinkin silloin kun on kyse luonnonvaraisista eläimistä. Aina ei ole tarvittavia sääntöjä tai toimenpiteitä olemassa, vaikkakin seuraukset voivat olla tilallisille hyvinkin dramaattiset. Minä korostaisin ennen kaikkea luonnonvaraiseläimiä eli villisikoja. No niin, olkaapa hyvä. Thank you very much again, and thank you for the very... Kiitoksia kovasti näistä virkistävistä kysymyksistä. Ymmärrän hyvin, että te tunnette paljon eläinlääkintäasioita. Olen siitä erityisen iloinen. Yritän käydä läpi useimmat kysymykset alkuperäisessä järjestyksessä, mutta ymmärrän, että siinä haastetta piisaa. vähän ryhmitä myös näitä kysymyksiä, että annan jonkinlaisen järkevän vastauksen niihin. Mitä tehdään villisian kanssa, kun metsästetään viljemakkuja? Mitä toimia on? Ja puheenjohtajakin lopuksi viittasi tähän, mitä villisian kanssa voidaan tehdä. Meillä on oikeastaan kaksi tärkeintä välinettä. Ensinnäkin kannustimia, jotta voitaisiin ohjata ja kannustaa metsästäjiä metsästämään emakkoja. Siitä maksetaan. Euroopan unionin kassasta runsaskätisesti maksetaan palkkio jokaiselle metsästäjälle, joka tuo emakon ruhon, hiljattain metsästetyn emakon, ja se toimitetaan paikkaan, jossa se voidaan tuhota turvallisesti, ja sehän maksaa. Hinta nousee mutta 75 prosenttia ainakin näistä kustannuksista tulee Euroopan unionin varoista. Tämän rinnalla on muitakin keinoja, kannustimia, jotta voitaisiin ohjata hyviä metsästyskäytänteitä. Tässä tapauksessa me olemme toteuttaneet valistuskampanjoita siltä osin, mitä metsästäjien ei pitäisi tehdä. 75 prosenttia tulee rahaa myös EU-budjetista. Lisäksi me olemme metsävartijoita ja ympäristösuojelijoita valistaneet siitä, mitkälaiset käytännöt ovat huonoja. Esimerkiksi sellaiset kielletyt metsästyskäytännöt, järjestetyt metsästyt. Ja totta kai viranomaisen täytyy valvoa, että kieltoa noudatetaan asianmukaisesti niin ikään villisian ruokkiminen kannan kasvattamiseksi, mutta sekin on kielletty laissa. Toivottavasti tällaisella yhdistelmällä villisikapuoli on hoidettu. Me tiedämme, miten tämä tarttuu. Ei se ole mikään uusi. Se ei mene kettujen, kärpästen tai lintujen kautta haaskalintujen kautta 6- ja 70-luvulla, kuten 80-luvullakin on nähty, varsinkin Nigerian niemimaalla, selvisi, miten edetä. Ei kannata spekuloida, kyllä me tiedämme, mitä Puolassa on tapahtunut esimerkiksi kesän aikana. Tämä on tulos toimista, joita yksilö on tehnyt ja poliisi on ryhtynyt toimiin, koska se on toimittanut tartunnan saaneita ruhoja paikkoihin, missä niitä aikaisemmin ei ollut. Minun henkilökohtainen pelkoni on, että tämä rikollinen toimintansa myötä on ollut hyvin lähellä myös tartunta-alueita, mutta näin voi käydä myös rajan yli. Eli ihmisen käyttäytyminen rikollinen on tässä ratkaisevassa asemassa ja siihen puuttuminen johtaa heikoille jäille, ainakin jos ajatellaan eläinlääkintäalaa. Mitä tehdään yhteistyötä sitten naapuritten kanssa? Kuten totesin, tunnustan, että itsekin olen mukana ollut monissa keskusteluissa venäläisten kanssa, mutta tilanne on merkittävästi kohentunut, kun olemme saaneet mukaan myös kansainväliset monenkeskiset järjestöt FAO ja maailman eläinterveysjärjestöjä. Ja, ja siinä venäläiset ovat helpommissa yhteyksissä ja voidaan puhua suorasukaisemmin. Kun ajatellaan Pohjois-Venäjällä tai tullut karttaa lähellä Suomea, se on huolestuttava alue, kun siellä on taudinpurkauksia, mutta me olemme tietoisia siitä hekin ja me voimme keskustella asiasta. Mitä puutteita sitten on Venäjän järjestelmässä, niin eivät ehkä ole ihan yhtä hyvällä tolalla kuin me, kun rahaa käytetään taudin löytämiseen, mutta ainakin kertovat ihan vilpittömästi todellisen tilanteen. valko kohdalla on vaikea tehdä yhteistyötä. Maa kieltää koko ongelman. He sitten 2013 ovat olleet tartunta-aluetta, eli noin oikeudellisesti tai eläinlääkinnällisesti. He väittävät olevansa tartuntavapaita, ja me olemme uhka heille. Ja sanovat ihan suoraan päin naamaa, ei meillä ole ongelmia, teillä ongelma on. Te olette keksineet tämän, jossa näin suoraan sanoen tämähän loukkaus, naurettava, että sen kieltävät. Eli vaikea tehdä yhteistyötä, kun kumppani on niin kovin vähän avoin. Olen välttänyt ottamasta kalvolle käsitettä rokote. Minä sanon, että tässä selvitetään, jotta löydetään uusia välineitä taudin hallitsemiseksi, mutta en pannut rokotetta siitä syystä, että ei ole mitään ehdokastakaan rokotteeksi olemassa. Mulla oli vielä hyvin kaukana siitä, että saataisiin jonkinlainen ehdokas, joka voisi olla kokeessa mukana, joka voisi tulla sitten joskus apteekin hyllylle seuraavien vuosien aikana. Joku sen vuosi menee aikakin monta vuotta. Eli rokotetta ei ole. Ja meidän täytyy vain nyt tähän tyytyä, vaikkakin tutkimusta tehdään ja kunhan rokote saadaan joskus, niin mu- muutamme politiikkamme, kuten muitakin tautien kohdalla. Mainitsin Lampiskin taudin ja siellä on rokote nyt käytössä. Jossakin tapauksissa huono rokote, mutta parempi huonokin rokote, rokote kuin ei mitään. Eli olemme vähän pessimistisiä tässä rokotteen kohdalla ja totta kai haluaisin tietää, koska siitä päästään eroon kokonaan, mutta minulla ei ole siitä mitään tietoa. Kartatkin näyttivät aika huolestuttavilta, kun vähän katsoo kauemmalta suunnalta Brysselistä, niin vaikuttaa siltä, että olemme pystyneet estämään leviämisen, ja se on sinällään jo menestys se. Ruhoista eroon pääsiminen No, meillä on kyllä siinä tiettyä taitoa. Perinteisessä sikarutossa on saatu kokemusta. Meillä on kyllä osaamista, keinot olemassa. Tiedämme, miten käsitellä kuumakäsittelyllä ruhoja, jotta viruksesta päästään eroon. Me siihen panostamme, rahoitamme turvallisia tapoja päästä eroon ruhoista – niin, että meillä on laitteita ja välineitä niissä maissa, jotka kärsivät taudista. Sitten ihan konkreettisia kysymyksiä Suomesta. Miten saada luotettavaa tietoa enemmän? Puhumalla, tapaamalla heitä. Vähän rauha, rahoittamalla heitä, painostamalla heitä, millä tahansa keinolla. Niitä me olemme yrittäneet venäläisten kohdalla korostan, että he kyllä toimittavat pääosan tiedoista, lähes kaiken tiedon, mikä heillä on. Heillä ei ole sen enempää kuin ei ole ehkä valmiuksia, ehkä eikä aikomustakaan sen enempää tehdä, mutta tapaamme heitä pari viikon välein, teknisellä tasolla siis. Neuvottelut ovat asia erikseen, ja se ei ole ehkä minun vahvin kohtani. Tänään on aika vaikea neuvotella yhteistyötä ja riidelläkin vielä samaan aikaan. Ja heidän kanssa kyllä vähän riidellään. Kun pitää mielessä nämä kolme tekijää, niin ainakin yhteistyökin on jo ihan hyvästä. En pysty sen enempää sanomaan, onnistummeko vai emme. Eri muutoksia on eri tasoilla ja se on ohi minun valtuuksieni. Miten kauan tila pitää olla tautiva, ilman eläimiä ennen kuin tästä päästään eroon. Tässä on tietty määrä päiviä, että pari viikon ajan tilan täytyy olla tyhjänä sitten, testataan miten puhdas tila on, niin että sinne voidaan koeläimiä ikään kuin panna, että selvästi nähdään, onko vielä tartuntavaaraa, ei kannata, kannata siitä huolta, me tiedämme mitä me teemme. Ja Iberian Niemimaalla me olimme aika on menestyksekkäitä. 70-luvulla puolet Niemimaasta siitä kärsi. Portugalin ja Espanjan kollegat onnistuivat hävittämään taudin hyvin alkeellisin välineen 80-luvulla ilman testejäkin, ilman rokotetta tietysti, käyttäen vain niitä keinoja, mitä tässäkin on todettu, bioturvallisuutta, pakollista bioturvallisuutta hyödyntäen, pitäen täysin erillään sikatilat ja villisijat, aitojen ja suojavyöhykkeiden avulla. Se on kova homma, mutta se on mahdollista. Kahdellakin tapaa se voidaan tehdä suosimalla tätä käyttäytymistä tai asettamalla rajoituksia. Sikäli olen sitä mieltä ja niin esimiehet ovat käskeneet minua sanomaan, että toissijaisuus tulee kuvioihin mukaan. Ja varmasti paikan päällä itse tietävät parhaiten, miten bioturvallisuutta edistää omilla alueillaan jollakin saarilla olette Iso-Britanniassa siellä olla tautivapautta, eikä pelkästään ole kyse ASFstä, vaan myös perinteisestä sikarutosta Belgia, Saksa ovat esimerkkejä, joista päästiin eroon tästä. No siellä on tietenkin rokote, mutta monissa maissa se on painajasmaista ja jos ei ole villi sikaa, kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa Tanskassa, niin en kyllä sinne niitä toisikaan eläinlääkinnän näkökulmasta, jos ajatellaan ihan sianlihan kestävää tuotantoa. Jos sinä ollaan vahvalla niin kannattaa niin jatkaa. No sardiinia sitten. Kyllä siellä pisteet näkyvät kartalla, mutta päätin olla saastuttamasta tätä Baltian maiden afrikkalaisen sikaruton tilannetta tai Puolan ja naapuruston ongelmaa idässä tämän hyvin tunnetun ongelman kanssa Sardiniassa. Se on vähän erityyppinen tekijöiltään. Se on tunnettu tapaus ja siihen liittyy paljon sosiaalisia tekijöitä, joihin on puututtava paikallisella tasolla, ihan paikallisella tasolla. Hyvin sosiologisinkin välinein, jotka ovat hyvin yksityiskohtaisia, eikä se ole mikään salaisuus, että siihen liittyy myös täytäntöpanon puutetta, ihan ajatellen perussääntöjäkin tuossa Euroopan kolkassa. Se tiedetään ihan hyvin, ja siellä pyritään kohentamaan tilannetta. Paikalliset viranomaisetkin ovat jotain tehneet. Siellä on komentoketju luotu, mukaan on saatu poliisiin rajavartiosto. Eli halutaan sellainen pyramidi, jonka myötä voitaisiin ratkaista ongelma, joka liittyy ihmisen käyttäytymiseen. Siinä on haastetta. Siksi halusin pitää sen erillään tämän Sardinian. Sardinian kokemukset ovat ihan hyviä, sekin on saari ja siitä ei ole vaaraa kenellekään. Se on ihan puhtaasti Sardinian sisäinen ongelma ja sardiniaset sen tuntevat ehkä paremmin kuin minä entinen yksikön päällikköni niin on nyt se tekee parhaansa ja kun tietää vielä enemmän tästä kuin minä tilanteesta siellä. Niin, Sardiniasta vielä, kun siihen liittyy sosiaalinen tekijä, niin siellä käytetään sekä keppiä että porkkanaa. Rahaa on maaseudun kehittämisestä pantu paljon tähän, jotta voitaisiin puuttua tautiongelmaan. Minusta ihan hyvä käytäntö. Mukana on myös poliisi ja iskevät kovaa. Kaupunginjohtajat ovat paineiden alla. Vihdoinkin tekevät, mitä heidän pitäisikin tehdä, eli noudattaa lakia. The differences between classical swine... Sitten erot sikaruton ja afrikkalaisen sikaruton välillä ovat hyvin yksityiskohtaisia ja hienosyistä eläinlääkintätietoa tietoa Vähän samantyyppistä siinä on, mutta klassinen sikarutto leviää nopeammin sikatilalla. Päivien kuluessa kaikki eläimet saavat tartunnan. Kun ajatellaan afrikkalaista sikaruttoa, niin se menee vähän hitaammin. Ja sitten toisaalta perinteisessä sikarutossa kuolee eläimiä vähemmän kuin afrikkalaisessa sikarutossa. Kolmen, neljän viikon kuluttua tautitiloilla, jos on kyse afrikkalaisesta sikarutosta, niin suurin osa eläimistä ovat kuolleita, kun taas klassisessa sikarutossa menee kuukausiakin ennen kuin useimmat eläimet kuolevat. Kaksi erilaista haastetta. Harhaanjohtavaa on, kun nimi on niin samankaltainen. Viruskin on täysin erilainen. Erilaiset välineet. Onneksi hyvä laatuinen rokote perinteistä sikaruttua vastaan, mutta ei afrikkalaista sikaruttua vastaan. Sitten hautumisaika on nopea ja ne vaikutukset ovat visuaalisesti vaikuttavia. Korkea kuume, apatia, ruokahaluttomuutta ja päivien kuluessa kuolevat. Se, että se me, jos ajatellaan karsinasta karsinan leviämistä, niin menee kyllä aikaansa, että karsinasta toiseen se leviää hyvässä lykyssä. Ja viikko ehkä korkeintaan on tämä itävissä aikaa, jotta se etenee tilalla. Ja siinäkin on haastetta. Ei tämä ole mikään uusi tauti kuitenkaan. Totta kai tiedämme tämän hyvin kuvailtu ja meillä on sopiva lainsäädäntöäkin. Ahaa. Vaikutus hintoihin, kestävyys, rahoitustuki. No, käytämme erinäisiä välineitä, joita käytössämme on. Eläinlääkintätoimissa emme kyllä ole säästelleet tai markkinatuessakaan. Puitteet ovat tyystin toisenlaiset, jos ajatellaan komission ajattelutapaa tässä eläinäkin toimenpiteet, joita minä tässä olen käynyt läpi tänäänkin, ovat tarvittaessa käytössä rajoittamatta sitä tukikelpoisia kustannuksia ajatellen, jotka liittyvät taudin valvontaan. Maksamme tautitiloille ja tiloille, jotka joutuvat teurastamaan aikaisin ja rajoittamaan kaupankäyntiä – sitten tuetaan EU-varoin tätä ja myös villisikapuolella tuetaan esimerkiksi ruhojen valvontaa, hävittämistä, palkkioita metsästäjille metsästämisestä. Eli yhteisrahoituksen aste on aika korkea lainsäädännön nojalla, varsinkin näiden neljän maan kohdalla 75 prosenttia. Muiden varojen käyttö markkinahintojen tukemiseksi on vähän eri tasolla oikeudellisesti Euroopan unionissa ja se käynnistyy riippuen markkinatekijöistä, ei tautitilanteesta riippuen, vaan siellä on tietty kynnys markkinoiden pohjalta. Kollegat seuraavat tilannetta. Minä en pysty kertomaan tarkalleen kuinka paljon ja milloin, kun en markkinahintoja ulkoa osaa ja taisin käydä läpi monet kysymykset, ehkä jotain unohtui, mutta ihan kaikkia en kirjannut ylös, ei edes yksikö päällikkönikään saanut kaikkia ylös. Ai villisian oireita, niitä ei ole nähtävissä. Ruhoista kyllä löytyy merkkejä, jo, vain jos nähdään, että liikenneonnettomuudet ovat useammin tulleet, koska sairaat villisijat ennen kuin kuolevat käyttäytyvät epätavallisella tavalla, ylittävät tiet ja jäävät auton alle, kun eivät pysty kunnolla kävelemään. Eli tämä on tietty varoitusmerkki. Jos enemmän tulee villisikojen kanssa liikinnonnettomuuksia, niin voi, ne hennyttävät itsemurhat tahtoisia muuten. Toivottavasti tämä riitti. Kiitos. Ilmeisesti muita puheenvuoropitoja ei ole tässä vaiheessa enää eikä muuta kysyttävää. Kiitoksia kovasti komissiolle. Kiitos myös parlamentin jäsenille. Minusta te vähän rauhoititte teidän, meidän mieliämme. Minä uskon, että olisimme olleet huonomminkin valmistautuneita no logistisesti, kun ajatellaan näitä vakavia taudinpurkauksia. Ehkä on hyvä palata tähän aiheeseen vielä joskus myöhemminkin. Nimittäin silloin, kun kaikki sujuu hyvin, se on ihan hyvä asia, mutta sitten kun ollaan poikkeustilanteessa, niin täytyy osata valmistautua. Herra Jy vielä. Kiitoksia näistä vastauksista, hyvä komissio. Minä esitin kysymyksen Venäjästä ja tästä äh, vientikiellosta. Äh, se vaikuttaisi järkevältä, mutta kansainväliset viranomaiset ovat sen tuominneet. Voisitteko selventää tätä tilannetta hiukan? Well, at, at this point, Tällä hetkellä minä otin tässä vain faktat esille. Pysyin turvallisilla vesillä. Mm, tä, tässä vaiheessa venäläiset voivat valittaa, mitä paneeliin tulee. Mutta paneelin kanta oli myönteinen Euroopan unionille. Eli jalkapallossa tämä olisi 6-1 voitto vähintään. Euroopan unioni on voittanut tämän ottelun ensimmäisen vaiheen, mutta tämä ei ole vielä ohi. Minä en ole nyt mikään lakimies, minä seuraan tilannetta, mutta olen kuitenkin optimistin, koska tiedä, mitä faktoja on esitetty VTO-paneelille, niin periaatteessa meidän tulisi voittaa, mutta, mutta katsotaan, kuinka käy. Kiitoksia kovasti. Näin olemme hoitaneet esityslistan. Vielä kerran kiitokset. Hyvät kollegat, me päätämme tältä päivältä. Me palaamme 7. ja 8. marraskuuta asiaan. Hyvää kotimatkaa kaikille. Kiitos kaikille. Kokous päättyy. now I'm going to my office and I look. Uh, look at the Polish news, yeah? Mm. Worldwide, apparently. Thank you.